Hello, hello. Okay, okay, now it's okay, good. Um. No. Oikein hyvää iltapäivää. Lyhyen taukomme jälkeen haluaisin toivottaa rouva Esbieta Bienkovskan tervetulleeksi. Hän on Euroopan hän on komission jäsen sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten osalta, ja me käynnistämme jäsennellyn vuoropuhelumme, johon liittyy uusi monivuotinen rahoituskehysohjelma. Me haluaisimme käydä keskustelua ensinnäkin komission jäsen kolmesta asiasta, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä ITRE-valiokunnan osalta sisämarkkinaohjelma, yritysten kilpailukyky. Tämä sisältää pk-yritykset ja eurooppalaiset tilastot. Tämä on tärkeää, koska me olemme vastuussa näistä myöskin Euroopan parlamentin lainsäädäntöehdotusten osalta. Ja todennäköisesti me olemme yksinomaan toimivaltaisia tässä asiassa, joten tämä on meidän vastuualueellamme. Seuraava asia on puolustusrahasto. Tämäkin on meidän vastuualuettamme. Ja yhdessä joidenkin vastuu samanaikaisesti muidenkin valiokuntien vastuualueiden kanssa. Ja sitten avaruusohjelma, tämä on melko uusi ohjelma. Haluaisin onnitella teitä siitä. Joten kolme asiaa. ja on hyvin tärkeää, että meille kerrotaan ei ainoastaan rahoituspuolesta seitsemän seitsemän vuoden ajalta, vaan myöskin siinä mielessä, että miten näette pk-yritysten ja teollisuuden tulevaisuuden. Ja myöskin kun ajatellaan tuota avaruusohjelmaa koko Euroopan unionille seuraavan vuosikymmenen ajaksi. Komission jäsen pyydän, että te käytätte nyt seuraavaksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja arvon jäsenet. Kiitos paljon, että sain tämän kutsun. Tiedän, että olette hyvin sitoutuneita tuleviin rahoituskehyksiin ja eri kysymyksiin, jotka liittyvät tämän valiokunnan työalueisiin. Pyrin keskittymään puolustukseen, avaru- avaruuteen ja sisämarkkinaohjelmaan, mutta pari sanaa aluksi yleisemmin. Koska kuten tiedätte, kaikki budjetit ovat hankalia, mutta tämä on aivan erityinen, erityisen hankala. Ja totta kai tiedätte, että puhun ensinnäkin siitä, että kohtaamme tulon menetyksen, joka on merkittävä, kun yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unionin. Toisaalta meillä on yhä suurempia rahoitustarpeita ja uusia aiheita, jotka tulevat esiin, kuten siirtolaisuus, turvallisuus ja tietenkin puolustus muun muassa. Me olemme Euroopan komissiossa tehneet kovasti työtä ja pyrkineet keskittymään siihen, mistä Eurooppa saa lisäarvoa sen sijaan, että kilpailtaisiin kansallisten budjettien kanssa. Näin myös ajattelen näiden kolmen osion osalta, joihin keskityn puolustus, avaruus ja sisämarkkinaohjelma. Miksi? Siksi, että puolustuksessa no ei lähdetä tietenkään tyhjästä liikkeelle, koska viimeksi kuluneen paran vuoden aikana puolustusyhteistyö on erityisesti teollisuuden alalla lähentynyt kovasti. Me lähdimme liikkeelle siitä, että ensimmäistä kertaa historiassa 90 miljoonaa euroa varattiin puolustustutkimukseen 17, 18 ja 19 vuosina kolmen vuoden ajan. Siis tämä oli mahdollista teidänkin yhteistyönne takia parlamentin kiitos oikein paljon siis siitä. Sitten jatkoimme viime vuonna kesäkuussa – ohjelmalla, joka liittyy puolustusteollisuuteen 500 miljoonaa euroa kolmelle vuodelle, 19 ja 20 vuodelle. Ja vähän aikaa sitten päästiin poliittiseen sopuun. Käsittääkseni äänestitte tästä tänään, joten näin tämä asia saadaan päätöksen ja täytäntöönpano voi alkaa. Olen siis hyvin kiitollinen siitä tuesta, jota olen saanut tältä valiokunnalta. Ja aivan erityiskiitos esittelijöille, varjoesittelijöille, koska todella kaikki ovat auttaneet kovasti meitä kolmikantaneuvotteluissa ja parlamentin kanssa. Ja sitten tulevaisuudesta. Me ajamme näitä aloitteita nyt uudella tasolla, paljon korkeamman kunnianhimon tasolla. Viime viikolla esiteltiin eurooppalaista kertaa puolustusrahastoa, kuusi kertaa suurempi summa kuin kahden pilottihankkeen osalta nykyrahoituskaudella. Totta kai rakennamme sen varaan, mitä hiljattain on päätetty. me nollasta lähde, vaan olemme keränneet vähän kokemusta, meillä on jo vähän tuloksia. Meillä on myös uusi puolustus- ja turvallisuusotsake tulevassa budjetissa. Sitä ehdotimme turvallisuus- ja puolustus kohta 6,5 miljardia euroa sotilasliikkuvuuden tukemiseen. Toivon, että meillä on riittävät mahdollisuudet tukea poliittista kunnianhimoa puolustuksen alalla. Tämän rahan kautta Euroopan unionista tulee neljäs investoija puolustuksen alalla ja Euroopan puolustusrahasto on keskeinen yhteistyön väline. Ja painottaisin jälleen sitä, että vaikka varmasti olette tämän kuulleet jo, tällä tuetaan koko tämän alan elinkaarta tutkimuksesta toteutukseen. Ensimmäinen puolustusrahaston vaihe on tutkimusvaihe – 4,1 miljardia euroa on varattu siihen, ja tämä on mielestäni tärkeä asia nyt painottaa, että tähän ohjelman osioon ohjelmat saavat suoraan täyden rahoituksen, täyden rahoituksen eu budjetista. Me tässä keskitymme siihen, että teknologiakuilu suljetaan. Autetaan Eurooppaa siinä. Toinen osio – on puolustuskapasiteetin kehittäminen 8,9 miljardia euroa. Rahaston tämä osio yhteisrahoittaa 20 prosenttia koko prototyyppien kehittämiskustannuksista. Jäsenvaltiot joutuvat kantamaan tuo 80 prosenttia 20 prosenttia EU-sta, 80 jäsenvaltioista, muut keskeiset osiot, 5 prosenttia budjetista käytetään tietyn teknologian tukemiseen – me vaadimme tässä ainakin kolme yritystä mukaan, ainakin kolmesta jäsenvaltioista. Ja yhteisrahoitamme ainoastaan niiden prototyyppien kehittämistä, jossa jäsenvaltiot sitoutuvat yhdessä ostamaan lopullista tuotetta. Eli sitoutuminen jäsenvaltioista yhdessä hankkia näitä tuotteita. Annamme edelleen, myönnämme apurahoja, mutta lisäksi pyrimme parempaan, läheisempään yhteistyöhön sen kanssa, mitä työtä jäsenvaltioissa tehdään. Me tuemme pk-yritysten osallistumista, samoin kuin mid-cap-yritysten. Meillä on tällaisia niin kutsuttuja mid-cap-yrityksiä paljon tällä saralla. Tietenkin rajat ylittävä ulottuvuus on myös hyvin tärkeä erityinen bonus tiettyjen kriteereiden mukaan. Tavoite on hyvin selkeä. Me haluamme avata arvoketjua Euroopassa. Rahasto ei ole olemassa ainoastaan suuria jäsenvaltioita ja suuria yrityksiä varten, vaan tämä rahasto on kaikkia varten, jokaista jäsenvaltiota ja myös pienempiä midcap-yrityksiä varten. Tässä on myöskin pysyvän rakenteellisen yhteistyön eli PESKon kanssa yhteistyötä. Sitten kaikkein keskustelluin seikka, yksi viimeisistä seikoista, jonka haluaisin tästä aiheesta ottaa esiin – valintakelpoisuuskriteerit, eli kuka voi saada tukea tästä rahastosta. Me katsomme aikaisempaa yhteistyötä neuvoston kanssa. Ja tämä on mielestäni hyvässä tasapainossa. Tässä ei suljeta ovia muulta yhteistyöltä esimerkiksi mutta samalla huolehditaan siitä, että unionin turvallisuusintressit on hyvin suojeltuna. Joten luotan tähän valtuuskuntaan siinä, että tuette tätä kunnianhimomme tasoa. Ja olen valmis lähtemään työhön nyt heti uuden neuvottelutiimin kanssa. Suhtaudun siis todella avoimesti. Olen valmis yhteistyöhön teidän kanssanne. Ja sitten toinen ala, tärkeä ala, avaruusala. Me olemme vähän aikaa sitten esittäneet 16 miljardia euroa, euroa EUn avaruusohjelmaan. Kuten tiedätte, puolitoista vuotta sitten esitimme avaruusstrategian. Ja tämän ohjelman kautta todella siinä strategiassa esitetyt visiot muutetaan konkreettisiksi ehdotuksiksi niin, että Eurooppa voi edelleen olla globaali johtaja avaruusalalla – Tämä on merkittävä summa. 16 miljardia. Me taistelimme sen puolesta. Se ei ollut helppoa. Eikä se tietenkään integroi vielä avaruustutkimuksen varoja, mutta tietenkin tämä on jo melko merkittävä korotus verrattuna nykybudjettiin. Mielestäni tämä on tärkeä aikaansaannos. Voimme todella olla ylpeitä siitä, mitä on saatu aikaan EUn avaruusohjelmien kautta selkeä EU-tulos, ei yksittäisten jäsenvaltioiden tulos. Kopernikus ja Galileo-ohjelmat ovat todella maailmanluokan infrastruktuuria ja parhaita seurantaohjelmia Kopernikus ja Galileon osalta satelliittijärjestelmä. Ne ovat todella tärkeitä painotettavia ohjelmia. Seuraaviksi vuosiksi ehdotukseni on hyvin selkeä. Jatkuvuus kehitys ja innovaatio, jatkuvuus. Ensimmäinen tavoite on se, että pidetään yllä nykyinfrastruktuuria, Galileo, Egnos ja Copernicus, koska jatkuvuus on hyvin tärkeää avaruusalalla. Meidän on huolehdittava – ja tarvittaessa päivitettävä infrastruktuuria Galileon ja Egnosin osalta 9,7 miljardia euroa, jotta infrastruktuuriin saadaan valmiiksi, sitä voidaan ylläpitää ja voidaan valmistella toista sukupolvea tämän järjestelmän osalta. Meidän tavoitteemme on saada kilpailukykyetua myös itseohjautuvien ja verkkoyhteydellä varustettujen autojen osalta se, että voidaan luoda myös autonomisia järjestelmiä turvallisuuden ja puolustuksen osalta. 5,8 Kopernikuksen osalta se on maaseurantaohjelmana kaikkein pisimmälle kehitetty maailmassa. Me haluamme huolehtia EUn omasta mahdollisuudesta maaseurantaohjelman kautta ja Kopernikuksen tulevaisuuden osalta nähdään EUn turvallisuus varmasti, samoin kuin johtoasemamme ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa hiilidioksidipäästöjen valvonta esimerkiksi ja Kopernikuksen turvallisuusosia. Haluaisin tässä jälleen painottaa sitä, että Kopernikus-tieto on vapaasti saatavilla. Tämä on tärkeä asia mainittavaksi. Kaikkien yritysten on ymmärrettävä, että me tarjoamme heille vapaasti käyttöön Kopernikus-tietoa. ja sitten sopeutuminen uusiin realiteetteihin. Tältä kannalta avaruutta on tuettava turvallisuuden turvaajana. Tätä varten kaksi uutta aloitetta. 500 miljoonaa euroa on budjetti. Esimerkiksi GovSatcom ja avaruustilannetietoisuus. Näillä aloilla ei ole eurooppalaista – politiikkaa tietenkään ilman omaa pääsyä avaruuteen, joten haluamme aggregoida laukaisualusta vaatimuksen, jotta voidaan huolehtia tulevasta kestävyydestä, josta voidaan huolehtia esimerkiksi Arjan kuuden laukaisusta ja lisäksi on huolehdittava maan infrastruktuurista. Ja sitten Euroopan horisonttiohjelma. Me pyrimme avaruuskumppanuuteen kumppanuuteen, jonka kautta halutaan tukea disruptiivista teknologiaa ja sitten uusi avaruuslähestymistapa, jolla tuetaan innovatiivisia startup-yrityksiä. Yksinkertaisemman konsolidoinnun avaruusohjelman lisäksi ehdottamme vähän sopeutuksia hallinnointijärjestelmän komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan avaruus viraston ja uuden eu viraston se on sen uusi nimi kanssa. Viesti, jonka haluaisin antaa teille, on se, että me emme muuta tässä sinänsä toimivallan jakoa, emmekä vie toimivaltaa miltään toimielimeltä. Euroopan avaruusvirasto on edelleen keskeinen avaruusohjelmien täytäntöönpanija. Prahan virasto jatkaa työtään, sitä työtä, jota se on tähän mennessä tehnyt, mutta tietenkin on painotettava myös sitä, että sillä on vahvistettu rooli erityisesti turvallisuuskysymyksissä. Joten se, mitä me esitämme, on todella, että kehitellään työtä tällä saralla, ei mitään nopeita muutoksia sinänsä. Toivon, että voin luottaa siihen, että tuette avaruusyhteistyötämme. Se liittyy sekä budjettiin että toimintaan. Erityisen tärkeä alla tämä on taloutemme osalta. Ja sitten viimeisenä kohtana, anteeksi, että puhun vähän liian pitkään, mutta kolme tärkeää alaa, kolme ohjelmaa. Sisämarkkinaohjelma viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä tietenkään. 25. vuosipäivä sisämarkkinoiden osalta. Ja yksi asia, jonka olemme oppineet, on se, että sisämarkkinoihin liittyy muutakin kuin eurooppalaisen sääntelyn käyttöönottoa kunnollinen täytäntöönpano, sääntöjen noudattamisen valvominen on tärkeää. Samalla olemme oppineet vuosien aikana pehmeimpien välineiden merkityksen, standardit, tiedon jakaminen, selkeä tieto, käytännön neuvo, kun ajatellaan esimerkiksi pk-yritysten rahoitusta ja tukemista. Uusi sisämarkkinaohjelma esitettiin pari viikkoa sitten, se on ihan uusi malli, jossa on monenlaista toimintaa hyvin virtaviivaistettuna tehokkaammin. 4 miljardia euroa on budjetti. Sen ohjelman keskiössä on tietenkin PK-yrityksille ja startup-yrityksille annettava tuki. Rakennetaan kosmeohjelman menestyksen varaan. Lisäksi Enterprise Europe-verkosto, joka tarjoaa ihan enemmän palveluita Lisäksi on tärkeää tukea täytäntöönpanoa sisämarkkinasääntöjen osalta. Esimerkiksi tuotteiden markkinavalvonta on tärkeää, ajattelen erityisesti ajoneuvoja. Lisäksi kuluttajan suojavälineet ja tuoteturvallisuus ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja sisämarkkinoiden tietojärjestelmä on myös tärkeä. Uusi yksi yhteyskäytävä lähestymistapa – saatiin päätökseen viime kuussa. Ja näin saadaan rahoitusta myös sellaisille toimille, jotka eivät ole yhtä näkyviä, kuten standardointi rahoituspalveluiden ja kuluttajasuojan osalta. Kaikki nämä toimet ovat yhden sisämarkkinaohjelman alaisia neljän miljardin turvin. Eipä muuta, kiitos, että kuuntelitte minua. Kiitos, että saimme käyttää aikaa tähän. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon arvoisa komission jäsen. Nyt haluaisin sitten käynnistää keskustelun. Edustaja Demski on esittelijämme puolustusohjelman osalta. Pyytäisin teitä nyt käyttämään ensimmäisenä puheenvuoron. Paljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Minä todellakin odotan yhteistyötämme ja aivan aluksi muutama myönteinen sana tästä komission tekstistä. Tässä näkee hyvin selvästi, että Euroopan komissio on ottanut huomioon sen, mitä parlamentti oli aikaisemmin ehdottanut. Ja myöskin kolmikantakeskustelujen tulokset on otettu huomioon. No nyt sitten EIDPstä. Kyse on kolmesta jäsenvaltiosta. Kyse on nyt osallistumisesta. Kyse on ei-eurooppalaisten yritysten rahoittamisesta, joilla on kuitenkin kotipaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Se, että pyritään rohkaisemaan PK-yrityksiä rajat ylittävään yhteistyöhön. Kyse on myöskin teknisestä kehityksestä. Ja tähän liittyy myöskin eettisiä ongelmia, kun ajatellaan yksittäisten asetyyppien käyttöönottoa. Ja nyt sitten kielteiset puolet. Ensinnäkin se kiire, miten tämä kaikki nyt on tarkoitus järjestää. me työstämme jo uusia määräyksiä uutta rahastoa varten ilman, että olemme tehneet mitään johtopäätöksiä menneisyydestä. EIDP, no sen tarkoituksena oli ensin testata uusia ratkaisumuotoja, ja mielestäni sitä ei ole tehty riittävässä määrin. Tämä prosessi oli sellainen, että sitä ei täsmennetty mitenkään ihan loppuun asti. Toiseksi yhteisrahoitus. 60 prosenttia se, mitä Euroopan komissio ehdottaa, ei riitä, sillä kyse on todella suurista hankkeista. Tästä syystä tämä yhteisrahoitusosuus ei voi rohkaista yrityksiä riittävällä riittävässä määrin, jotta tästä raha, tätä rahastoa käytettäisiin hyväksi. No sitten kolmanneksi näiden hankkeiden hallinnointi. Ja kyse on myöskin jäsenvaltioiden osallistumisesta tähän prosessiin. No tämä kaksinkertainen komitologiamenettely sitä sovelletaan ainoastaan tietynlaisiin hankkeisiin, ei kuitenkaan tutkimushankkeisiin. No miksi nyt meillä on niin kova kiire? Meidän pitäisi ensin ajatella tätä puolustusyhteistyön parantamisohjelmaa. Ja sitten pitäisi keskittyä kehitysrahastoon. Ja no sitten vielä yksi lisäkysymys. Mitkä olivat komission syyt sille, että se pohti yhteistyön aloittamista EFTA-maiden kanssa? Meidän tulisi tässä ajatella horisontti Eurooppaa, eli me tarvitsisimme lisää tietoa tästä aiheesta siinä suhteessa, miten nämä ohjelmat toimivat yhteistyössä toistensa kanssa, millaisia synergiaa efektejä tässä nyt voidaan odottaa. Kiitos paljon. Kiitos. Te olette esittelijämme ITRE-valiokunnassa ja sitten varjoesittelijät EPPn puolesta. Puheenvuoro saa edustaja Grostet. Anteeksi, en kuullut nimiäni, joten en puhunut sen tähden. Hyvä komission jäsen, kiitos ensinnäkin siitä, että saavuitte vieraksemme. Meille on aina tärkeää, että voimme puhua näistä näin tärkeistä aiheista. aiheista ja haluan kiittää teitä teidän avustani, jota valiokunnalle me olette suoneet kaikessa meidän työssä olette toimineet lyhyellä aikavälillä ja onnistuimme eurooppalaisen puolustusrahaston suhteen pääsemään eteenpäin. Teidän apu, apunne on ollut elintärkeä. 13 miljardin budjetti, jotta voidaan panostaa puolustuspolitiikkaan. Se vastaa kansalaisten huoleen turvallisuudesta, mutta myös parempi koordinaatio ja budjettitehokkuus jäsenvaltioissa on tarpeen. Mutta me tiedämme, että tähän aiheeseen liittyy hallitusten välinen ja jäsenvaltioiden oma pohdinta, omat mm, toimintatavat. Kuinka te aiotte varmistaa sen, että tämän rahaston hallintaan suhtaudutaan yhteisön näkökulmasta ja kuinka rohkaistaan jäsenvaltioita hankkimaan nimenomaan tämän rahaston avulla välineitä? avaruusohjelma. Tämä ehdotus on äärimmäisen positiivinen. On elintärkeää, että Euroopan unioni on voimakas toimija avaruusalalla. Meillä on kuitenkin huolia. Tämän Rascom hanke, joka mahdollistaa viranomaisille turvallisen yhteydenpidon, niin tämä vaikuttaa melko alirahoitetulta 250 miljoonaa euroa seitsemän vuoden aikana. Tämä on melko vähän. Tämä on hyvin suuri pettymys. Kannattaako myöskään rohkaista ostamaan amerikkalaista teknologiaa siten, että suhtaudutaan epäkunnianhimoisesti omaan hankkeeseen? Olen pettynyt tähän. Sitten vielä avaruuteen pääsy. On elintärkeää, että voidaan eurooppalaisia rakentelaukaisuja tukea. Tämä ottaa strategisessa autonomisessa työllisyydessä – Joten tuleeko komissio selkeästi tukemaan sitä, että, toimii, että vain institutionaalisia toimijoita olisi Euroopassa avaruuden alla? Kiitos. Uh, thank you very much, madam. Paljon kiitoksia, madam. Edustaja Rikke on puolustusohjelman varjoesittelijä Alden nimissä. Monsieur le Président, merci madame. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Tästä rahastosta ja minä en näihin keskustelun, joita tuolla kolmikantaneuvotteluissa käytiin, mutta tätä on kauan odotettu tätä uutta ehdotusta. Se on lisäys tähän jo aloitettuun hankkeeseen. Minulla on kolme kysymystä äh, tähän aiheeseen liittyen koska tätä uutta ehdotusta. Se, että on täytäntöönpano virasto, joka hallinnoi tätä rahastoa, niin tuleeko tämä muuttamaan Euroopan mm, hallitusten välisen puolustusyhteistyötoimiston roolia ja mikä on Okarin mikä on sitten tämän olemassa olevan viraston rooli tässä kokonaisuudessa? Kollega täällä sanoi, tämä on kiireinen asia. Tässä juuri tämä elin, joka on olemassa, ja sitten tämä pysyvä rahasto. Tässä tapahtuu asioita nopeasti, ja meillä on tietty ongelma. Me olemme voineet arvioida tätä alkuperäistä kahden vuoden hanketta. Näissä olosuhteissa, oletteko te sitä mieltä, että puolivälin arviointiin liittyen tähän uuteen elimeen, niin olisiko se mahdollista siten, että voidaan tämä, nämä mahdolliset valuviat korjata? Kuinka te näette yhteyden 6,5 miljardin euron budjettiin, jotka liittyvät verkon Eurooppaa välineeseen liittyen tähän sotilaisen liikkuvuuteen ja sitten puolustusrahasto. Tässä on, olisi mahdollisuus liittää nämä molemmat asiat yhteen. Tämä 6,5 miljardihan on melko merkittävä talousarvio. Sitten avaruusohjelmasta minä haluaisin kiittää teitä, onnitella teitä tästä näkökulmasta, jonka komissio on ottanut. Galileo-asia on sellainen, että siinä on päästy eteenpäin. Komissio on ollut oma Euroopan yksinomainen hanke. Sitten näistä rakettien lähettämisistä. Tässä niin kiinalainen kuin yhdysvaltalainen yksityinen raha on saapumassa markkinoille, joten tuleeko tämä rakettien lähettäminen avaruuteen olemaan eurooppalaisen avaruuspolitiikan kulmakivi? Kiitos paljon komission jäsenä. I, I feel very sorry. Kiitoksia oikein paljon. Kollega Martin, olette myöskin varjo esittelijä puolustusohjelmassa, jospa pyydän nyt teitä sitten käyttämään puheenvuoron. Arvoisa puheenjohtaja, äh, Buset, minulla ei ole mitään ongelmia tässä. Minä pelkäisin ainoastaan, että unohdatte minut, koska varjoesittelijä tarkoittaa sitä, että ollaan varjossa, mutta olen tässä kuitenkin valokeilassa, joten Kiitoksia tästä. Haluaisin nyt tässä palata tähän aiheeseen. Haluaisin korostaa tukeani ja solidaarisuuttani tulkeille. Ja minä todella ilmaisen vahvasti, että parlamentti on käyttänyt täällä laittomia laittomia menetelmiä, kun ihmisiä on pakotettu töihin. Mutta nyt sitten tästä Euroopan puolustusbudjetista haluaisin sanoa, että ihan hyvä, mutta tämä ei ole mikään uusi rahasto. Pitää tehdä, pitää hiukan eriyttää näitä, joten korostan vielä se, mitä Bienkovska sanoi, haluan kiittää häntä. Eli tämä kelpoisuus, vaikka tietyissä maissa on sellaisia käytänteitä, jossa on kumppanuksia ei-eurooppalaisten maiden kanssa, suhtaudun siihen, että täytyy toimia varovaisesti. Kun ajatellaan näitä Euroopassa toimivia yrityksiä, ei voi olla, että nyt sitten täällä meidän rahoitustamme käytetään tähän muuhun. No sitten täällä ei ole mitään, tai totta kai täytyy kaupallistaa myöskin tätä vientiä, joten tämä nyt on viesti jonka kuulin jo esittelijältä ja muilta, tämä ei kuulu toimivaltuuksimme siihen, että tekisimme nyt listan sellaisista maista, joiden kanssa voimme käydä kauppaa, ja, ja sitten sellaisia, joiden kanssa sitten taas ei pitäisi käydä kauppaa riippumatta syistä. Joten tässä täytyy todellakin olla tarkkana. No sitten nämä robottitappajat, ne eivät ole mikä tahansa ase, täytyy olla todella tarkka koska ei voi olla, että niitä tämän rahaston käyttö rahoitetaan – ja jos nyt sitten joudutaan tällaisen järjestelmään, että tämä, tätä hallinnoidaan Euroopan tasolla ja että saadaan sitten yhteistä eurooppalaista puolustusta aikaiseksi, niin miksipä ei pitäisi tehdä niin, että rahasto, sillä sitten vaikutettaisiin eurooppalaisten maiden asestatumiseen, eli että se, se ei tapahtuisi sitten jossakin muualla. Tässä täytyy olla todella tarkkaa, että eurooppalaista rahaa käytetään tarkasti. Ja eh, tämä pitäisi tapahtua sisämarkkinoilla ja myöskin pitäisi tässä ensiksi siis eh, hyödyttää näitä 27 jäsenvaltioita. Joo, no tässä on tehty ehdot, mielenkiintoisia ehdotuksia, Rova Bienkoskaa ja tämä ei kuulu kompetenssiin, mutta kuitenkin uskon ja edelleenkin toistan, että sisämarkkinat äh, ovat kärsineet omista säännöistämme. Eli tässä kun ajatellaan näitä jättiläisiä, niin uskon, että tämä todella heikentää myöskin teollisuuttamme. Ja kun ajatellaan näitä strategisia sektoreita, ehkä pitäisi olla sääntöjä ja sallia Euroopan teollisuudelle varustautua siihen haasteeseen, mikä tulee esimerkiksi tuolta Kiinasta ja Yhdysvalloista päin. Kiitos. Oh, thank you very much. Kiitos. Seuraava varjoesittelijä puolustusohjelmassa on edustaja Le Chevalier ENFn puolesta. Ja sitten siirrymme toiseen ohjelmaan. Mutta tämä nyt on siis puolustusohjelma. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä rouva komissaari. Olen sitä mieltä, että armioiden yhteen toimivuuden lisääminen on hyvä asia. Se, että Euroopan valtiot eivät ole niin riippuvaisia amerikkalaisesta teknologiasta ja se, että kurotaan umpeen tätä strategista koilua, joka on olemassa, mutta yhteistyön tulee tapahtua vapaiden valtioiden välillä, eikä siten, että tässä lopputulemana on eurooppalainen armeija. Lisäksi te haluatte, että eri aseteollisuudet tekevät yhteistyötä. Tässä on komission motivaatio taustalla se, että ovat keskenään riippuvuussuhteessa. Kaikki merkittävät muutokset, jotka liittyvät yhteistyöhön, jos se ovat pysyvissä puitteissa, siten, että nostan esiin eurooppalaisen puolustuksen itsemääräämisoikeus, joka tuntuu olevan legitiimi pitkän aikavälin tavoite osoittaa sen, mitä juuri sanoin. On tärkeää, että olemassa eurooppalainen politiikka vapaiden valtioiden yhteistyössä ja se, että tässä tapahtuu yhteistyö vapaasta tahdossa. Nyt tässä jälleen kerran pyritään lisäämään komission toimivaltaa, joka kasvattaa Euroopan unionin budjettia ja lisää meidän jäsenvaltioiden keskinäistä riippuvuutta kansalaisten vahingoksi. Rahoitukset voivat olla hyödyksi myös Euroopan unionin ulkopuolisille yrityksille, joilla on toimipiste Euroopan unionissa. Ja on mahdollista, että tässä riippuvuussuhteita nimenomaan tällaisia yrityksiä kohtia, jotka tulevat muualta kuin Euroopasta avaruuspolitiikan suhteen on, olen tyytyväinen, että te ryhdytte vihdoinkin käymään hihoja tämän tärkeän teollisuuden alan suhteen, mutta tässä ei tätä tärkeää strategista alaa turvata riittävästi. Epäreilu kilpailu tämän, tämän alan kohdalla on sellaista, että tämä uuden viraston luominen ei tule parantamaan tilannetta säännöstä lisää byrokratiaa. Arjan yhtymän toimitusjohtaja halusi enemmän suojelua ja enemmän solidarisuutta jäsenvaltiolta. Toimitusjohtaja haluaisi, että jäsenvaltiot käyttävät aina eurooppalaista raketin lähettäjää ja että Galileolla olisi monopoli Euroopan unionin alueella, mitä tulee sen paikantamiseen. Kiitos. Madame. Kiitos paljon. Eli tässä siis avaruus ohjelma tulee nyt seuraavaksi ja meillä on edustaja Tosinovski täällä ECRn varjoesittelijänä. Avaruusohjelma. Děkuji paní komisařko za eh, představený. Kiitos paljon puheenjohtaja komission jäsen. Kiitos, että esittelitte meille rahoituspuitteet ja ajatuksenne siitä, miten avaruusohjelma rahoitetaan. Se on yksi ohjelmista, joka kattaa kaikki jäsenvaltiot Tämä ei voi olla ainoastaan yhden jäsenvaltion, vaan kaikkien on valtava osallistua. Kun katsoin budjettianne, voin todeta, että olen tyytyväinen, että mitä Galileon ja Kopernikukseen tulee. Budjettikorotusta on tapahtunut. Tämä osoittaa, miten tärkeää avaruusohjelma on. Sitä kautta voi syntyä lisää taloudellista toimintaa Eurooppaan. Minä olen pyrkinyt löytämään vähän yksityiskohtaisemman selvityksen aiheesta, mutta en onnistunut löytämään, joten kysymykseni on seuraava. kun ajatellaan Euroopan GNSS-virastoa ja teidän ajatustanne, että se nimettäisiin uudestaan, se on sinänsä hyvä ajatus, koska tämä virasto on alirahoitettu tällä hetkellä. Ja vaatimuksia tehtäviä on yhä enemmän – virasto joutuu tekemään yhä enemmän työtä ja se tarkoittaisi sitä, että tarvitaan yhä enemmän inhimillisiä resursseja. Joten kysyisin, onko nyt suunniteltu, että viraston henkilöstöä ja budjettia lisättäisiin, koska muuten se ei voisi olla enemmänkin lisäkasvun este. Kiitos. Ja sitten kolmas asia, jonka komission jäsen mainitsi, oli tietysti tuo sisämarkkinaohjelma, uusi sellainen, varsinkin pk-yrityksille. Meillä on täällä varjoesittelijä kansanpuolueen ryhmästä, edustaja Rybich. Ja Oikein paljon kiitoksia meille kaikille. On tärkeää nähdä, että Euroopan vahvuus on riippuvainen siitä, miten me saamme PK-yritykset siihen tilanteeseen, että voimme niitä tukea. Tiedämme kaikkia, että tuo scaling up ja arvonlisäketju ovat perusta sille, että verotulot pysyvät myönteisenä, positiivisena ja niin, että myöskin Euroopan sosiaalista kompetenssia joka on todellakin erinomaista maailmanlaajuisessa vertailussa. Voimme sitä tukea sitä vastaavalla tavalla. Tästä syystä tämä ohjelma tärkeää osoittaa täällä, että todellakin haluaa hyvien ajatusten ja innovaatioiden kautta auttaa siinä, että toimitaan myöskin globaaleilla markkinoilla aktiivisesti ainoastaan Euroopassa ja niin, että sitten on myöskin mahdollisuus varmistamaan työpaikat Euroopassa, varsinkin niissä maissa, missä nuorisotyöttömyys on hyvin korkealla tasolla. Koe SM-ohjelmalla voi olla tässä merkittävä rooli. Ja myöskin puolustusrahasto on sellainen, että se on tosi kysyttyjä PK-yrityksissä. Myöskin Galileo Copernicus, Igunus on sellaisia startup-keskuksia, ja nekin antavat meille tulevaisuudessa mahdollisuuden päästä takaisin ykköseksi tällä alalla. Eurooppa oli vuosisatojen ajan ykkönen tällä alalla, ja jos nyt sitten katsotaan geopoliittista tilannetta Euroopan ympärillä, niin on korkea aika, että me vahvistamme kapasiteettiamme vastaavalla tavalla – Uskon, että varsinkin uusissa jäsenvaltioissa on hyvin suuria mahdollisuuksia tälle, sillä tekninen koulutus ihan periaatteellisestikin oli jo erinomaista ja me näemme täällä täysin uusia mahdollisuuksia. Ja aikaisemmin kuulimme, että presidentti Trump suunnittelee uutta armeijaa avaruuteen. No kyllä, nämä kysymykset Esimerkiksi se, että miten satelliitteja vastaan voidaan taistella, miten viestintää voi estää, miten voidaan vaikuttaa eri järjestelmiin satelliittien kautta, niin tiedämme, että Euroopassa tilanne on hyvä, mutta se osoittaa sen, että jos haluamme pysyä eturintamassa, niin meidän täytyy todellakin tehdä enemmän. Ja minun vetoomukseni on se, että tässä ei nyt ainoastaan kun ajatellaan budjettia 2019, vaan myöskin monivuotisessa rahoituskehyksessä – kosmeohjelmaa tuotaan. Ja toivotaan, että puheenjohtaja Busek todellakin varmistaa sen, että toimivalta on täällä tässä valiokunnassa. Tämä on tehtävä, joka meidän täytyy hoitaa. Kiitos. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia kollega puheenvuorostanne. No sitten edustaja Niebler, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. En haluaisi kommentoida sen enempää. Kiittäisin vain eri ohjelmien esittelystä. Tämä on pohja lisätyölemme. Pari kysymystä kuitenkin. Keskittyisin avaruusohjelmaan ja hallinnointijärjestelmään. Tehän selvittelittekin jo sitä, että on olemassa monenlaisia eri järjestelmiä ja virastoja, jotka hallinnoivat nykyavaruusohjelmia. Tämä on varsinainen sekasotku, jos voin tämän näin sanoa. ESA, GNSS, EMSA osittain. Eli ehdotuksenne on oikein hyvä, että saadaan selkeämpi hallinnoiva rakenne, jota pystyy kyllä seuraamaan, mutta kysyisin vielä, miten tämä aiotaan toteuttaa uusi avaruusohjelman virasto esimerkiksi? Saadaanko vähän kapasiteettia kerättyä muista yhteen, tai minkälainen yhteys on komission ja ESAN ja ESAN välillä? Tätä on pohdittu jo aikaisemmin, eli voisitteko vähän antaa lisää valoa tähän kysymykseen? Sitä, mitä te suunnittelette ja miten tämä käytännössä toteuttaisi. Tämä auttaisi minua vähän arvioimaan asiaa paremmin. Ja toinen kysymykseni, ja näin pääsen loppuun puheenjohtaja. Synergia. Siviiliala ja puolustusala. Nämä käyttöajatukset. Ihan hyvä ajatus. Tällaista yhdistelmää pitää varmasti tukea, mutta mitä tässä on nyt käynnissä – ajatellen juuri rahoitusta. Minusta tuntuu, että tarvitsemme tälle avaruusalalle paljon lisää varoja myös monivuotisissa rahoituskehyksissä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia oikein paljon, hyvä kollega. Minulla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten Jatkaisin siitä, mitä edustaja Niebler sanoi muutama sekunti sitten. Minun näkökulmastani olisi hyvin tärkeää, jos voisimme edistää avaruusstrategiaamme Euroopassa. Varsinkin kun ajatellaan nuorta sukupolvea, voisimme verrata tilannettamme muihin maihin, jopa Kiinaan. Ja se, että nyt edistämme strategiamme, niin se on hyvin tärkeää, koska se auttaisi koko teollisuuttamme – Tämä on yksi asia, mutta sitten toinen liittyy tähän uuteen sisämarkkinaohjelmaan PK-yrityksille ja siihen, että miten voidaan auttaa PK-yrityksiä meidän vakautemme viimeisen 10-15 vuoden aikana on ollut kosmeohjelma, sillä PK-yritykset tiesivät varsin hyvin, mitä tapahtuu. Ja nyt sitten tämä on uusi lähestymistapa. muutama ohje miljoonille pk-yrityksillemme on se, että mitä nyt pitäisi odottaa, miten koko tämä ohjelma rahoitetaan. Heille tämä oli helppoa, koska tiedämme hyvin, että 10, 20, 50 ihmistä yleensä on tällaisessa pk-yrityksessä – valmistella uusia ehdotuksia ja uutta lähestymistapaa rahoitusta varten. Tämä on hyvin monimutkainen asia. Mitä nyt tässä voimme odottaa, kun ajatellaan uusia rahoitustapoja? Tämä on todella ratkaisevan tärkeää miljoonille. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten pyydän teitä nyt, arvoisa komission jäsen, että vastaatte näihin kysymyksiin. Very much, uh, Mr. Chairman, and thank for... Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos näistä kommenteista. Ne olivat yleisesti jotain positiivisia. Toki ymmärrän, että teillä on huolenaiheita ja kysymyksiä puheenmelko yleisellä tasolla. Toki avaruuden suhteen niin rakennama olemassa olevan pohjalle ja lähitulevaisuudessa, kun puhumme tästä itse talousarviosta, erikseen olen kyllä avoin käymään keskusteluja kanssanne aiheesta. Kaksi kolme teistä kysyi tästä tahdista ja siitä, miksi toimitaan näin nopeasti. Tämä on tällainen yleisemmän tason asia. Aiemmat komissiot ja aiemmilla vaalikausilla haluttiin, että budjetti on olemassa jo uuden budjetin ensimmäisenä voimassaolohetkenä. Tässä on sama alkamisajankohta kaikille hankkeille, siksi tässä toimitaan näin nopeasti. Toki tässä on puolivälin arviointi, se on myös huomioitu tässä ehdotuksessa. Mutta tärkeämpää on se, että mikäli me emme tee näin nopeasti tätä vaikkapa puolustusasioiden suhteen, niin sitten me emme pysty 2021 vuoden alusta lähtien rahoittamaan toimintaa. Tiedän ja ymmärrän, että me toimimme nopeasti, meillä ei ole käytännön kokemusta, vaikka kokemusta on, mitä tulee tähän ohjelman neuvotteluun. Tämä oli ihan hyödyllistä työtä meille, mutta tämä tahti on näin nopeaa on tärkeää, että sääntely, talousarvio ja kaikki ovat valmiiksi päätettyinä ennen sitä ajankohtaa, kun uusi monivuotinen rahoituskehys alkaa. Päätetään siihen, että me menetetään mahdollisuus rahoittaa puolustuspolitiikkaa ylipäätään. Puolivälin arviointi on ehdotettu, se on kaavailtu ja me rakennamme, rakennamme nyt niiden tietojen pohjalta, joita meillä jo on. Samanaikaisesti tuomme keskustelemaan näistä hankkeista suhteessa monenvuotiseen rahoituskehykseen ja tämän uuden EDIPn kautta, niin tässä yritykset, jäsenvaltiot ymmärtävät, miten tämä toimii paremmin koko ajan. Tämä on uusi väline, uusi toimintatapa. Meidän on kaikkien sopeuduttava tähän komissiossa, jäsenvaltiossa ja yrityksissä, ja me pyrimme tätä edesauttamaan. Mitä tulee tähän yhteisrahoitukseen, Kranso Daviskin mainitsi 60 prosenttia, niin sen verran minä haluaisin selventää, että tässä tulee olemaan 100 prosenttinen rahoitus tutkimusvaiheessa, joka edeltää prototyyppiä, 20 prosenttia prototyyppiin ja 8 ja 80 prosenttia prototyypin jälkeen. Tässä nämä ehdotuksen sisältämät luvut. 120, 20 ja 80. Ja 120 ja 80. Kyllä tässä on rajoitettu näitä resursseja kuusi kertaa enemmän toki kuin nykyisen monirahoituskehyksen EDIP-hankkeessa, mutta puolustussektorille tämä ei ole kovinkaan suuri määrä rahaa, mutta me haluamme parantaa yhteistyötä ja innovaatioteknologioita, ja me panostamme näihin. Jäsenvaltiot kiittävät tätä aloitetta, teollisuus kiittelee tätä aloitetta, jo 20 prosentin rahoitus prototyyppivaiheeseen on tervetullutta. En tiedä mitä ohjelman yksityiskohtien neuvottelusta oikein tulee, mutta nyt on jo suuri määrä rahaa verrattuna aiempaan. Yhteistyö etämaiden kanssa, tästä on myös puhuttu. Ensinnäkin he noudattavat sisämarkkina-alueen sääntöjä, ja tässä ennen kaikkea mietin julkisten hankintadirektiiviä, ja toki meillä on turvallisuussopimus näiden maiden kanssa – joten nämä kaksi ulottuvuutta tekevät näistä tukikelpoisia, mutta tässä on itse myös osallistuttava rahoittamisen, aivan kuten kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten näistä PESCO-hankkeista, niin me pyrimme tekemään tiivistä yhteistyötä korkeudusta ja Mogherinin ja myös komission jäsen Bultsin kanssa. Me teemme erittäin paljon yhteistyötä, jotta meillä on yhteen sopiva järkevä hanke. Tässä on ehdotettu 10 prosentin lisäystä yhteisrahoitukseen, mikäli kyseessä on PESCO-hanke. Siten tässä saadaan kannustin sellaisille tahoille, jotka ehdottavat hankkeita PESCO-puitteissa jäsenvaltioista. Grostet kysyi, onko tässä yhteisölähestymistapa ja määräenemmistö on olemassa niihin asioihin, joita minä mainitsin. Yhteistyön parantaminen ja enemmän vastinetta julkiselle rahalle Euroopassa. Mutta kaikki ratkaisevat kohdat ne ovat jäsenvaltioiden käsissä. Jäsenvaltiot päättävät prioriteetteista. Jäsenvaltiot miettivät valmiuksista ja valmiuksien rakentamisesta. Jälleen kerran liittyen Mogherinin toimintaan. Ja he päättävät näistä hankkeista. Komissio tulee hallinnoimaan tätä hanketta, kenties vastaan jo etukäteen joihinkin kysymyksiin. Toki voin vastata myös lisää myöhemmin. Komissio hallinnoi suoraan näitä hankkeita, mutta tämä tarkoittaa sitä, että komissio tulee arvioimaan hankkeen ja tämä päätöksenteko vaiheessa on täysin jäsenvaltioiden käsissä. Prioriteetit, valmiudet jäsenvaltiossa arvioidaan ensin sitten jäsenvaltiotasolla. Tämän menettelyn avulla pystymme varmistamaan, tämän yhteisölähestymistavan, jonka mainitsitte. Euroopan puolustusvirasto, EDA. Me tulemme tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. He työskentelevät yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, että pystytään määrittelemään näitä valmiusprioriteetteja ja sitten äh, hankejohtajana EU-rahat. Siksi tätä hallinnoidaan suoraan. EU-varoja on EU-sääntöjen mukaisesti käsiteltävä. Tämä on komission vastuu, ei minun eikä seuraajani, vaan komission vastuu, että he ovat toimivat tilivelvaisesti ja hallinnoivat näitä rahoja asianmukaisella tavalla poikkeuksista. Täällä liittyy tärkeitä kysymyksiä poikkeuksiin. Ja kolmikantaneuvotteluissa tämä vei kaikkein eniten aikaa, koska kuten varmasti tiedätte, minä olen aina ollut sitä mieltä, että tämä, tässä on kyse EU-varoista EU-yrityksille, mutta tällä alalla tämä ei ole niin yksinkertaista. Alan yrityksellä on paljon yhteyksiä kolmansiin maihin, ja teollisuus kyseenalaisti he esittivät kysymyksen, että kuinka voimme tehdä yhteistyötä, jos on yhteyksiä kolmansiin maihin. Ja lisäksi minä haluan kiittää Euroopan parlamenttia, koska tämä oli äärimmäisen vaikea. Kesti yhdeksän tuntia keskustella tästä kohdasta. Tämä oli kaikkein hankalin kohda, kohta kun käsittelimme EDI, EDIP kolmikantaneuvotteluissa. on sitten kaksi eri rahastoa. Ensimmäisenä yrityksiä, jotka toimivat Euroopassa, mutta niitä ei hallinnoida Euroopassa. Ne ovat, heillä on toimipiste Euroopan unionissa, mutta niitä ei hallinnoida pelkästään eurooppalaisin voimin. Ja näiden yritysten kohdalla on kolme tiukkaa, toisaalta normaalia ehtoa, joiden on täytettävä. Toimitusvarmuus, se, että suojellaan näitä turvattuja tietoja, jotka tähän liittyvät, ja sitten äh, nämä teollistekijänoikeudet jäävät Eurooppaan. Samat ehdot, jotka mitkä tahansa, maailman, mitkä tahansa hallinnoit maailmanlaajuisella tasolla tekisivät, mikäli äh, ovat siirtymässä toiselle alueelle puolustusteollisuuden saralla. Nämä ovat mielestäni, mielestäni tasapainoisia perusteltuja ehtoja. Ne mahdollistavat yhteistyön esimerkiksi Naton kanssa. Siellä on joitain ei-EU-maita, Yhdysvallat, Kanada. Viime viikolla osallistuin NAC-kokoukseen, jossa NATO kertoi heille, että hyvin vastaavanlaiset ehdot on olemassa myös eurooppalaisille yrityksille toisaalla virastosta. Ensinnäkin hyvin yleinen vastaus. Haluan puhua täällä hyvin suoraan. Emme ole luomassa uutta virastoa, emme missään nimessä. Meillä on jo kaksi ESA ja GSA Prahassa – Me haluamme ainoastaan suoraan virtaviivasta hallintoa. Ei uutta virastoa, ei voiman kahmintaa. Tämä on uusi tilanne, kaikkien asian sopeuduttava. Tässä toimitaan kuten avaruushankkeiden kohtaan. Tiedämme, että GSAlla on vaikea tilanne, mitä tulee palkkoihin, operatiivisiin kustannuksiin, ja me emme ole lisäämässä viraston budjettia. Me olemme ajatelleet ja suunnitelleet, että virastot saavat näihin uusiin tehtäviin suuremmat määrärahat näihin operatiivisiin kustannuksiin ja palkkoihin myös. pääsy avaruuteen. Halusin puhua selvästi ja reilusti. Tämä on se kanta, joka minulla on ollut vaalikauden alusta lähtien. Tarvitsemme itsenäisen pääsyn Eurooppaan – ja tämä tarkoittaa sitä, että Euroopasta, eurooppalaiset lähettävät raketteja avaruuteen Me tarvitsemme EU-mandaatin näille kantoraketteille, Arjan kuudelle ja Vega Clle. Ja lisäksi osa varoista varataan tämän maatason infrastruktuurin uudistamiseen. Se on huomioitu budjetissa. Martanille, kuten yleensä olen yhtä mieltä teidän kanssanne, minä puhuin hyvin selvästi, se on EU-varoista EU-yritykselle – ja mm, tässä ei haluta, että meidän teknologiaa viedään, vaan tämä on meidän omaan käyttömme. Mikäli EU-varoja sijoitetaan teknologian kehittämiseen, niin näitä ei pitäisi välittää näitä tietoja kolmansiin maihin. Ja mikäli hanke ei ole linjassa ohjelmamme tavoitteen suhteen, meidän pitäisi kyetä perimään näitä varoja takaisin. Mielestäni kyse on myös siitä, ja tämä on kenties minun henkilökohtainen näkemys, että meidän teidän ja tulevien parlamentin jäsenten tulisi ajatella näitä kilpailusääntöjä enemmän. Ja tässä tältä kantilta olen yhtä mieltä teidän kanssanne. Me olemme näiden kahden poikkeuksen ja kolmen ehdon kanssa tekemään me, että voimme suojella teknologiaa, tekijänoikeuksia, mutta olen sitä mieltä, että kilpailusääntöjä, kilpailusääntöjä tulisi keskustella, niistä tulisi keskustella uudelleen Euroopassa, koska tässä ei ole linjassa siinä suhteen, mitä ympäri Euroopan ja muuallakin tapahtuu. Ja tämä oli pikemminkin henkilökohtaisesti näkemykseni esittämistä pikemminkin kuin komission jäsenenä, koska tämä ei ollut toimivaltani. Kovsatkomista puhuttiin. Tämä on osa avaruuste, jossa halutaan enemmän yhteistyötä. Tämä on uusi linjaus meidän avaruusyhteistyössä. Ilmasto- ja turvallisuuskohdat tulevat avaruuspuitteissa olevan uusi, uusi seikkoja. hallinnosta, kuten sanoin, me olemme vasta käymässä erittäin hyviä ja rakentavia keskusteluja Esan kanssa. Heidän on sopeuduttava uuteen tilanteeseen. Me tarvitsemme heitä, he tarvitsevat meitä. Ei ole toista elintä Euroopassa, jolla on niin paljon osaamista, tietotaitoa. Ja mitä tulee meidän rahojen ja hankkeiden käytön ja täytäntöönpanemiseen tulevaisuudessa, ei tässä ole kyseessä mikään vallankumous, vaan pikemminkin looginen kehittyminen kosmen suhteen. Minä tiedän, että nimeä muutetaan, mutta sama hanke kuin mikä Kosme on nyt tulee olemaan olemassa. Sillä on varattu miljardi euroa varoja 4 miljardia euroa sisämarkkinahankkeesta omistetaan, siitä miljardi omistetaan tähän olemassa olevaan siihen, mikä on Kosme tällä hetkellä. Minä taistelin tämän puolesta, en voi sanoa, että tämä on minun ajatus, mutta sen alusta lähtien, että kyseessä on tärkeä hanke. Tämä on hanke, joka ei liity horisonttiin 2020. Tässä on kehitystä ja tutkimusta, se on eurooppalaisille yrityksille, ja eurooppalaiset yritykset ovat tätä Arvostan, että Me taistelimme henkilöstöni kanssa sen puolesta, että tämä on edelleen olemassa. Ei tämä katoa ja ei tätä pirstaloida muualle. Hanke tulee edelleen olemaan olemassa nykyisessä muodossa. Siinä taisi olla kaikki. Arvoisa komission jäsen, tässä oli hirvittävä määrä eri aihepiirejä ja ohjelmia yhden komission jäsenen käsissä maan suuri pääosasto tästä syystä. Ja kiitoksia oikein paljon yhteistyöstäne. Niin, niin, kyllä, kyllä, olkaa hyvä, jos haluatte, jos haluatte, kyllä. Niin, minulle muistutettiin vielä sotilaista liikkuvuudesta ja linkeistä ja miten tätä yhteistyötä toteutetaan. Olemme tietenkin komission ja sen Bulgin kanssa läheisessä yhteistyössä jatkuvasti. Kaikkein tärkeintä tällä hetkellä – on se, että tämä koskee sekä Euroopan komissiota, mutta samalla on ideoita myös jäsenvaltiosta, että luottaisiin verkosto niistä taista, jotka voisivat olla tukikelpoisia tämän liikkuvuuden alla. Tämä on ensimmäinen lähtökohta ja sitten kehiteltäisiin vielä muuta. Kiitos. Thank you. So... Kiitos. Voin ainoastaan onnitella teitä kaikesta tekemästänne työstä ja valmisteluista, kun ajatellaan näitä tärkeitä ohjelmia reaalitalouden osalta. Strategiamme avaruuspolitiikassa heijastuu suoraan myöskin tuonne reaalitaloudelle. Kiitoksia hyvät ystävät, kiitoksia komission jäsen vielä kerran, että tulitte tänne. Me valmistelemme mietintöjämme. Mietintöluonnokset ovat heinäkuussa valmiita, niin kuin lupasimme, ja olemme valmiita ITRE-valiokuntana tekemään tiivistä yhteistyötä pääosastonne kanssa, mutta myöskin henkilökohtaisesti teidän kanssanne. Se on meille kaikkein kiinnostavinta. Oikein paljon kiitoksia vielä kerran. Ja tämä päättyi tähän. Kahdeksan kuukautta. Meillä on aikaa päättää neuvottelut Romanian puheenjohtajakaudella ja Itävallan puheenjohtajakaudella, niin ikään. Uh, uh, Hyvät ystävät, seuraava kohta esityslistallamme on äärimmäisen jännittävä ainakin minulle seminaari Brexitistä sekä tieto- ja viestintätekniikkapolitiikasta – Oletteko saaneet jotakin tällaista? Tämä esitellään teille muutaman minuutin kuluttua. Ja meillä on aivan erinomainen Irlannin edustaja tällä paikalla, tai saarten edustaja, ei brittiläisten saarten. Täällä on yksi täys yksi täysjäsen Irlannista, kollega Sean Kelly. Pyydän, että toimitte nyt puheenjohtaja tämän seminaarin aikana. Se on hyvin tärkeää, eli se, miten Brexit vaikuttaa tieto- ja viestintätekniikkapolitiikkaan ja miten tästä nyt sitten edetään EUn taholla. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe ja Sean, pyytäisin nyt, että otatte seuraavaksi tunniksi tässä vastuun harteillenne. Thank you,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 Okay, ladies and... Oh, selvä. Hyvät naiset ja herrat, on suuri ilo minulle korvata kunnianarvoisa puheenjohtaja Jerzy Busek ja minulla on nyt mahdollisuus toimia puheenjohtajana tässä tärkeässä seminaarissa, joka liittyy Brexitin ja tieto- ja viestintätekniikkapolitiikkaan, koska Brexitistä emme pääse eroon ja keskusteluissa, pääsemmekö siitä nyt sitten eroon vai emme, niin se on eri asia. Mutta meillä on koko joukko erittäin kunnianarvoisia alustajia. He käyttävät kaikki puheenvuoron ja heillä on noin kymmenisen minuuttia puheenvuoronsa osalta ja sitten myöskin jäsenillä on sitten mahdollisuus kommentoida tai esittää kysymyksiä. Tämä on noin puolitoista tunnin mittainen tämä kyseinen seminaari. Katsotaanpa, kuinka kauan se sitten viime kädessä kestää. Ensimmäinen puhuja tänä iltana on J. Scott Marcus. Hän antaa meille nyt, kertoo alustuksena Brexitistä ja tieto- ja viestintätekniikkapolitiikasta ja miten tästä nyt sitten EU27 etenee. Kyseessä on vanhempi tutkija Brygelissä. Hän on hän käsittelee sääntelypolitiikkaa tieto- ja viestintäteknologian osalta ajatushautomossa. Hän on erittäin pätevä toimimaan ensimmäisenä puhujanamme tänään iltapäivällä, joten Scott Marcus, annan puheenvuoron nyt teille. Kiitos. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän nyt tässä myöskin hiukan valmistella hiukan taustaa muillekin puhujille kertomalla taustoista ja kontekstista. Nämä seuraavat alustukset ovat hiukan yksityiskohtaisempia. Siellä on innovaatio tutkimuspolitiikasta ja miten tämä, nämä politiikat vaikuttavat sitten sääntelyyn. Minä katan nämä kaikki. Täällä nyt näkyy vain puolet tuosta diasta. No niin, hyvä. Aloitan nyt sitten ilman niitä. Ne vaikutukset, joilla Brexitillä on, ja on nyt sitten oletettu, että tämä tapahtuu maaliskuussa 2019, vaikutuksia tulee olevan paljon. Tämä tulee vaikuttamaan Britanniaan, ja todennäköisesti se vaikuttaa vähemmän EU27, mutta vaikutukset EU27 on se, mihin keskitymme tänään. Nämä vaikutukset tulevat eri tavoin ilmi. Ensimmäinen on se, että kontakteja tulee tutkijoiden ja innovaattoreiden välillä olemaan vähemmän EU27 ja Britannian välillä. Ja toinen asia liittyy sitten hallinto- ja politiikkayhteisöön yhteisöön kontaktit tulevat sielläkin vähenemään. Sitten kolmas elementti liittyy mittakaava edun vähenemiseen ja kaikki nämä vaikuttavat tähän, joten käsittelen näitä kaikkia asioita, kun käymme läpi nämä diat. Se, tapa tai muoto, millä tuo exit tapahtuu, tulee vaikuttamaan merkittävällä tavalla siihen, miten nämä te- tekijät tulevat ilmi. Keskustelu tänään liittyy esimerkiksi juuri siihen, millaiset suhteet ovat Norjalla ja Kanadalla, mutta on olemassa muitakin vaihtoehtoja, koska me tiedämme, että nämä mahdollisuudet voivat realisoitua hyvin eri tavoin. Ja tässähän on hyvin paljon epävarmuustekijöitä lehdistössäkin, että miten tämä tapahtuu tulevaisuudessa. Yksi mahdollisuus on se, että EU pää, äh, Britannia päättää, että se ei lähdekään EUsta, se on hyvin alhainen todennäköisyys, mutta sellainenkin on. Sitten on myöskin mahdollisuus, että näistä tulee EEA-jäsen. Ei se ole kaikkein todennäköisin, mutta mahdollisesti, kuka tietää. Sitten on mahdollisuus kahdenvälisille sopimuksille samankaltaisesti kuin esimerkiksi Sveitsin kanssa. Sitten toinen mahdollisuus on rajoitettu suhde, joka liittyy siis laajaan vapakauppasopimukseen. Ja viimeinen mahdollisuus, joka ei ole toivottu, on se, että Brexit tapahtuu ilman mitään sopimusta. Nämä ovat eri mahdollisuuksia, niillä on myöskin erilaiset vaikutukset. Vaikutukset EEA-jäsenyyden kautta, niin kuin Norjan eivät olleet, olisi kovinkaan suuret, kovinkaan moni asia ei muuttuisi. Tämä oli se analyysi, johon me, jonka me teimme muutama vuosi sitten. Ja muut skenaariot johtavat johonkin eriytymiseen, esimerkiksi sääntöllinen politiikan osalta. Tulen tässä muutaman esimerkin ottamaan esille. Yksi on verkkovierailut ja toinen on henkilötietojen siirto. Nämä ovat molemmat osa-alueita, joihin vaikutuksia kohdistuu ja muitakin tietysti on. No se osa-alue, joka on joustavampi, liittyy tutkimuspolitiikkaan. Koordinaatio tapahtuu Horisontti 2020 ohjelman kautta suurimmaksi osaksi ja se on avoinna ja ainoastaan EUn jäsenvaltioille, vaan se on myöskin Euroopan talousalueen jäsenille käytettävissä, kuten esimerkiksi Norja ja on siihen osallisena. Se on avattu myöskin Sveitsille. Sillä on kahdenvälisiä sopimuksia. EFTA, se ei kuitenkaan ole talousalueen jäsen. Ja se on avoin myöskin esimerkiksi Israelin kaltaisille maille ja myöskin kehittyville maille. Israelilla ei ole mitään muita erityissuhteita EU-hun, mutta se on liitännäisjäsen, assosiaatiojäsen kun ajatellaan horisontti 2020 ohjelmaa, äh, sillä on koko lailla samat etuoikeudet kuin EUn jäsenvaltiossa. Nämä kaksi esimerkkiä, jotka annoin, tai tulen antamaan, yksi oli siis verkkovierailta ja toinen oli henkilötietojen siirto. Britannian hallitus on nyt tähän mennessä ottanut sellaisen kannan, että Rome like at home tulee jatkumaan Brexitin jälkeen ilman mitään muutoksia suuret operaattorit ovat ilmaiset samaan, No tapahtuuko tämä näin? On vaikea sanoa. Se, mitä Britannia voi valvoa, ovat kotimaiset sanot, Eivät kuitenkaan voi tukku maksuja operaattoreiden välillä valvomaan, eli mitään kattoja ei voida näille operaattoreille määrätä EU-27 silloin, kun britti britit vierailevat EUn alueella ja päinvastoin, joten nämä maksut ovat kustannuksia. Ja jos kustannukset ovat korkeammat kuin hinta, niin kyllä tämä sitten vaikuttaa. Ja tällainen riski on olemassa Roam Like at Homein kohdalla EU-ssa 27. Jos mitään sääntelyä tukkuhinnoille ei ole, niin vaikutukset ovat suuremmat nämä vaikutukset ovat suuremmat joillekin operaattoreille kuin toisille, Vodafoneille ei, mutta esimerkiksi jokin, jollekin toiselle vaikutukset ovat suuremmat. Ja tällä on se vaikutus, että EU27 alueen operaattoreilla on paremmat neuvotteluvaltuudet kuin Britannian operaattoreilla. Oletan, että vähemmän ongelmia tästä tulee EU27 jäsenvaltioille, jotka verkkovierailevat Britanniassa kuin päinvastaisessa tapauksessa, koska neuvotteluvaltuudet ovat suuremmat. Useimmat operaattorit voivat saada hyvät tukkuhinnat. Eivät kaikki kylläkään. Katsotaan, miten tämä nyt sitten menee. Haluaisin nyt siirtyä kalvoilla dioilla eteenpäin. No seuraava aihe on tie, tietojen siirtäminen ja nyt kun ajatellaan yleistä tietosuoja-asetusta GDPR, henkilötietoja voidaan melko vapaasti siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja talousalueen jäsenten välillä niin ikään. No kolmansiin maihin sovelletaan eri sääntöjä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tiedämme, että Safe Harbor-säännös, jota Yhdysvallat on heistä käyttänyt, ja Schremsin päätös vuodelta 2015 kumosi tämän, niin pit, tällöin piti luoda tällainen Privacy Shield-järjestelmä, niin kuin varmasti monet täällä tietävät näiden tässä nyt ei tiedetä vielä, miten tämä on toiminut. Tässä on olemassa suuria riskejä, mutta tästä huolimatta voidaan sanoa, että saman kaltaista voidaan odottaa myöskin sitten, kun Britannia ei enää ole EU-jäsen. Ja jos nyt sitten tuomioistuimelta kysytään samat kysymykset samoissa olosuhteissa, niin voitaisiin olettaa, että vastaus on sama. Ja tässä mahdollisesti vaaditaan Privacy Shield-säännön kaltaista. No sitten sääntely, asiantuntemuksen puuttuminen. Tästä seuraava puhuja puhuu yksityiskohtaisemmin, mutta – Sääntelyasiantuntemuksella on ollut merkittävä rooli sääntelykehyksen luomisessa tieto- ja viestintäteknologiassa, ja kyllä se sitten sitä jäädään kaipaamaan Berekissä ja äh, radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevässä ryhmässä on näitäkin käsitelty, ja mahdollisesti koordinointi tapahtuu tätä kautta. Berekillä on esimerkiksi mahdollisuus kutsua muita valtioita tarkkailijan. Ja esimerkiksi Sveitsin kanssa näin on tehty jo, ja se on ollut hyvinkin järkevää. Vuoropuhelu on mahdollista, vaikka sääntely muuttuukin ajan myötä. No mitä sitten tulee tutkijoiden innovaattoreiden tilanteeseen? Britannia on ollut suuri tutkimuksen ja innovaation e- eteenpäin viejä – ja esimerkiksi tutkimus tekoälyn osalta on ollut sellainen, että Britannialla on ollut merkittävä rooli ja tässä koordinaation katoaminen kyllä huomattaisiin. Koordinaatio tapahtuu suurelta osin horisontti 20-20 kautta. Ja tässä mahdollisesti ei-EU-jäsenet voivat olla mukana liitännäisjäseninä horisontti 20-20. Ja tämä voisi tapahtua kaikkein äärimmäisimmän skenaarion kautta. Eli siis ainoastaan, mikäli näin ei tapahdu, niin suhteet pysyvät tällaisina. No, se muoto, miten Brexit tapahtuu, tulee vaikuttamaan suuresti eh, siihen, miten se vaikuttaa näihin järjestelyihin. Norjan tapauksessa mikään ei muuttuisi, niinkään muut sitten taas vaikuttaisivat enemmän sääntelyyn. Jatkuvat kontaktit voisivat olla mahdollisia horisontti 20-20 kautta. Ja nyt sitten annan puheenvuoron takaisin teille, puheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon. Tässä on paljon pohjaa keskustelulle ja todellakin ajoituksenne oli äärettömän hyvä. Tässä ei ollut mitään ongelmia puheajan kanssa. No sitten toinen puhujamme kyseessä on herra Bas Kotterink, Hän puhuu Brexitistä ja digitaalisesta innovaatiosta EU27. Hän on vanhempi tutkija ICT-politiikan osalta TNOssa. Erittäin pätevä alustaja jälleen kerran. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos oikein paljon Kiitos, että sain puhua muutaman sanan melko tärkeästä aiheesta, tietenkin. Minua pyydettiin puhumaan vähän yhdistyneen kuningaskunnan asemasta digi-innovoinnin alalla ja minkälainen vaikutus Brexitillä voisi tähän aiheeseen olla. Ensimmäisen kalvon pohjalta saadaan lyhyt johdanto alustukseeni Ensin lyhyt katsanto digitaalisen innovaation yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sitten kolme erityistä moottoria, startup, ekosysteemi ja sitten tutkimus- ja kehitysvarat ICT-alalla suhteessa siihen, mitä Euroopassa on tehty, sitten e-kauppa ja internet-alustat ja lopulta katson joitain vaikutuksia, jotka kohdistuvat digitaalisiin sisämarkkinoihin. Ja esitän muutaman keskustelun kohdan vielä lopuksi. Aluksi tämä ensimmäinen kalvo oikeastaan toteaa jo kaiken. Globaalisti Lonto on kolmanneksi tärkein tämän alan keskus Piilaakson ja New Yorkin jälkeen – se on pisimmälle kehittynyt alue Euroopassa. Meillä on muutamia ihan hyvin selviäviä kaupunkeja tällä hetkellä, kuten Berliini, Amsterdam ja Pariisi, mutta rahoituksen ja markkinoille pääsyn osalta Lonto on todella ykkönen ja globaalina toimijana tämä on tärkeä asia se vaikuttaa asemaamme, kun yhdistynyt kuningaskunta on EUn jäsen. Lisäksi on laaja luova ala ja rahoitusala ja tämän välillä ja teknologiamarkkinoiden välillä on tärkeä yhteys. Ja samalla on kyse myös siitä, että näin saamme portin Yhdysvaltain suuntaan englannin kielen kautta, samantyyppisen kulttuurin kautta. Osittain saman tyyppinen kulttuuri esimerkiksi siinä, miten käytetään riskipääomaa ja miten tuetaan innovaatioita se alalla Tämä on hyvin kattava kuva, ehkä liian yksityiskohtainen, mutta haluaisin kuitenkin viitata muutamaan seikkaan tässä taulukossa. Tässä on pitkä lista, piilaakso siellä huipussa. Se on teknologia-innovaatiokeskusten etunenässä maailmassa – New York on seuraavana ja sen jälkeen kolmantena Lontoa. Innovaation ja startup-yritysten, scale-up-yritysten rahoituksen osalta. Näin voidaan tukea digitaalisia innovaatioitamme maailmassa. On melko tärkeää nähdä, että markkinoille pääsy Lontoossa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa on yksi vankin tekijä – ainoa ala, jolla jotkut muut Euroopan kaupungit pärjäävät hyvin, on osaaminen. Eli muut maat toimittavat Lontoolle ja yhdistyneelle kuningaskunnalle osaamista. Monet hyvin osaavat yksilöt lähtevät toimimaan yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille, joten Brexitin jälkeen tämä tilanne varmasti muuttuu ja se on tärkeä asia pohdittavaksi. Toinen liittyy Scottin huomioihin eri Brexitin mahdollisista muodoista. Näemme, että Lonto on myös vankin kasvaja. Tämä on ehkä niin yksityiskohtainen, että tätä ei pysty niin hyvin taulukosta näkemään, mutta se kasvaa merkittävästi ja Tukholma ilmeisesti myös. On mielenkiintoista nähdä, että Euroopan unionin ulkopuolella olevat alueet kasvavat nopeammin. Pariisi on no tässä sanotaan nolla, kyllä se vähän kasvaa samoin Berliini, mutta keskusten osalta ehkä on todettava, että Lonto on lähivuosina varmasti tässä tärkeä tekijä. Toinen asia, jonka halusin ottaa esiin, on ICT-tutkimus- ja kehitysvarat. Keskeiset alat, keinoäly, robotiikka ja suurteholaskenta, nämä ovat kehityksen aloja, joilla yhdistynyt kuningaskunta on etunenässä. Tekoälyn älyn kehittäminen on hyvin tärkeää. Siellä on tärkeitä yrityksiä, kuten kaikki tiedämme Googlen tekoälymenestyksen takana on MIND-yritys, joka on ostettu. Ja tuoreen kehitys liittyy siruihin ja järjestelmiin ja laitteisiin, jotka liittyvät tekoälyyn. Yhdistynyt kuningaskunta on tässä ihan etunenässä. Luin ekonomistista vähän aikaa sitten lehtijutun juuri näistä yrityksistä, jotka ovat hyvin merkittäviä. Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat todella etunenässä tässä kehityksessä ja ehkä todella Euroopassa olemme jäämässä vähän jälkeen. Jos meillä ei ole yhdistynyttä kuningaskuntaa joukossamme, niin jäämme nopeammin jälkeen. Toinen seikka on se, että Google, Amazon, Apple, Microsoft ja Facebook, viisi suurta, investoivat paljon strategisille digialoille – erityisesti tekoälykoneisiin. Eli lähen yhteytemme tähän työhön on yhdistyneessä kuningaskunnassa. Monilla yrityksillä on laboratorioita ja tutkimusta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistynyt kuningaskunta on ollut hieno paikka päästä Euroopassa mahdollisimman lähelle tätä työtä, joten jotta ymmärrettäisiin miten suurista kysymyksistä nämä viisi suurta internetyritystä käyttävät lähes yhtä paljon kuin koko Horisontti 2020 budjetti vuosittain. Noin 70 miljoonaa miljardia viime vuonna, joten tähän mennessä ikään kuin budjetti vaikka sitä lisättiinkin meillä 20. Ja tämä taso kasvaa hyvin nopeasti. Ei ole siis pysähdytty tähän, joten se, että oltaisiin lähellä näitä internetyrityksiä on ratkaisevan tärkeää. Joten johtava strateginen internet-tutkimus ja tuki. Yritykset, jotka tätä työtä tekevät, linkittyvät suureen viiteen internetyritykseen ja yhdistyneen kuningaskunnan rooli on tässä keskeinen. Ja sitten viimeinen seikka, jonka halusin ottaa esiin, liittyy sähköiseen kauppaan ja internet-alustoihin. Kiinnostavaa kyllä yhdistynyt kuningaskunta on prosenttiosuutena suurin, kun ajatellaan nettikauppaa. Jopa suhteessa Yhdysvaltoihin kyse on merkittävästä toimijasta. Jos Yhdysvallan ja Aasian nettiyritykset tulevat Eurooppaan, niin yleensä toimitaan yhdistyneen kuningaskunnan kautta – yksi todemmista suurimmista kehityksistä on se, että Amazon kehittelee Euroopassa läsnäoloaan. Sitä kehitellään nopeasti testamalla yhdistyneessä kuningaskunnassa, eli sitä kautta lähestytään jälleen Euroopan markkinoita. Joten jos yhteenvedonomaisesti voisin esittää muutaman sanan digitaalisista sisämarkkinoista, niin EU menettää osan pääsystään hyvin tärkeän startup-ekosysteemiin, niin että saataisiin pääsy riskipääomaan ja muunlaiseen rahoitukseen, jota voitaisiin saada kasvaville digiyrityksille. No, yhtä paljon rahoitusta ei ole muissa maissa tarjolla. Myöskin osittain innovaation saattaa vaikuttaa osittain sääntely, yleinen tietosuoja-asetus, siihen varmasti palataan myöhemmin, mutta yhdistynyt kuningaskunta voi toimia ehkä joustavammin tällä saralla, joten he ehkä vahvistavat asemaansa kiinnostavana yritysten toimipaikkana. Huomaan, että aikani on loppumassa, mutta joustava sääntely ehkä jopa vahvistaa yhdistyneen kuningaskunnan asemaa keskuksena Puhun jo siitä, että tekoälyn osalta jäädään vähän jälkeen. Sitten on uusia aloitteita. Toivon, että niiden kautta voidaan puuttua näihin kysymyksiin. Viimeinen kalvoni, keskustelun kohtia, muutamia. Mitä me voisimme tehdä? Minusta tuntuu, että todella tarvittaisiin hyvin paljon tukea, jotta voitaisiin vähän tasoitella tilannetta vahvistaen yhteyttä tai keittelemällä näitä muita tekkeskuksia, joita meillä on. Ja viimeinen kohta kyllä olisi se, että tutkimus ja kehitys olisi edelleen vankana. Ja tämä liittyy Scottin puheenvuoroon. Tutkimus- ja kehityskumppanuuden on oltava yhdistyneen kuningaskunnan kanssa vankka. Päättäisin puheenvuoroni tähän. Kiitos. Very good again, but certainly... Kiitoksia oikein paljon. Tässä oli todella paljon ajatuksia meille pohdittavaksi ja viestejä, joita emme ehkä olisi tulleet ajatelleeksi aikaisemmin, kun ajatellaan meidän näkemystämme tässä asiassa. No niin, sitten siirrytään kolmanteen puhujaan, Domagoj Jurjevic. Menikö tämä nyt oikein? Hän 2014 hän oli varapuheenjohtajana Berekissä. Hän on ollut konsultti toimissa pitkään. Olkaa hyvä, annan puheenvuoron teille. Kiitos puheenjohtaja, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Minä puhun tässä siitä, miten Brexit vaikuttaa EU27 ICT-politiikan teossa sääntelyssä. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että sain mahdollisuuden nyt tämän esityksen täällä pitää. Kiitoksia kutsusta tänne. Aikaisemmassa työssäni olin täysin mukana sääntelytyössä, politiikassa, äh, EU-työssä, BEREKin sääntelyviranomaisen kautta ja myöskin kun ajatellaan omaa työtäni kotopuolessa. Ja silloin kun nyt suostuin tulemaan tänne pitämään tämän puheenvuoroni, niin Yritin jotenkin identifioida niitä instituutioita, jotka ovat tärkeitä, kun ajatellaan politiikkaa ja sääntelysektoria. Näkemykseni mukaan BEREC on toimielin, kun ajatellaan harmonisointia EU:ssa ja kun ajatellaan EU-neuvostoa ja valmistelevia elimiä, ne ovat hyvin tärkeitä. Ja myöskin KOKOM neuvoa antavana elimenä Euroopan komissiolle on tärkeää. Komissiolla on täytäntöönpanovaltaa esimerkiksi asetusten täytäntöönpanossa. Eli näissä kolmessa instituutiossa on hyvin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina. Ja kun ajatellaan tätä esitystä, niin tässä tärkeää on, Britannian edustuksen osuus ja mitä nyt sitten menetetään sitten, jos ja kun Britannia lähtee EU-sta. No jäsenvaltiot voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Esimerkiksi kun ajatellaan yhteistyötä sääntelyviranomaisten välillä, parhaiden käytänteiden jakamisessa joissain instituutioissa tämä tapahtuu päivittäisessä työssä ja toisessa toimielimessä sitten taas strategisella tasolla, mutta kaikissa näissä on tärkeää todeta, että Britannia ja muut jäsenvaltiot ovat kovasti mukana. Se tapa, miten Britannia on mukana, ja minun näkemykseni Berekissä oli se, kun ajatellaan yhteistyötä. Tämä on tärkeää varsinkin niille kansalaisjärjestöille tai sääntelyviranomaisille, joista tuli EUn jäsenvaltioita, koska tässä me tarvitsemme tuota asiantuntemusta päivittäistä työtämme varten, kun ajatellaan jokapäiväistä työtä. Nämä ovat niitä asiantuntijaryhmiä, Britanniaa, ja muutkin maat, mutta puhumme täällä Britanniasta. Britannia oli melko laajasti mukana ja antoi paljonkin lisäarvoa, kun ajatellaan asiakirjojen laatua, joita siellä tuotettiin. No mitä sitten tulee e neuvostoon ja lainsäädäntöproseduureihin, jäsenvaltioiden edustajat jälleen kerran ovat siinä mukana ja on tärkeää, että on hyvää asiantuntemusta, kun ajatellaan lainsäädäntöä, työtä, jota sitten viedään eteenpäin Euroopan neuvosto yhteislainsäätänä. Sillä täytyy olla tätä asiantuntemusta. Ja tällä hetkellä ja EUn alkumetreiltä lähtien Britannia on ollut siinä hyvin mukana. No sitten viestintäkomiteassa jälleen kerran. Tässä on paljon yhteistyötä eri jäsenvaltioiden edustajien välillä, jotka työstävät eri ehdotuksia, joita Euroopan komissio on esittänyt ja jälleen asiantuntijuutta ja tarvitaan laadukkaassa päivittäisessä työssä. No sitten nämä seuraavat kolme dia, niin kerron tässä nyt Scott Maakuksen esittämistä senaarioista. Eli ensin tämä talousalue ja sitten äh, kahdenväliset suhteet ja vapaakauppasopimukset. Kaikkien näiden skenaarioiden mukaan voi tapahtua eri asioita ja eri asioita voidaan menettää – Britannian kautta. Nämä vihreät merkit tarkoittavat sitä, että tilanne pysyy sellaisenaan ja sitten tuo punainen ruksi tarkoittaa sitä, että nämä asiat katoavat. Kun ajatellaan Berekin työtä, melkein kaikki ETA-skenaariossa e tulee pysymään samankaltaisena. Norja, Liechtenstein ja Islanti ovat tarkkailija-asemassa tällä hetkellä ja he voivat osallistua aivan normaalisti työhön. Jotkin kollegat ovat jopa työryhmien puheenjohtajia. No siis sitten kun ajatellaan päätöksentekoprosessia ETA, ETassa, niin on mahdollisuus myöskin äänestää. No sitten Toisessa skenaariossa, tai neuvostossa moni asia tulisi muuttumaan, tai kaikki tulisi muuttumaan, jos Britannia ei ole mukana. Eli tässä menetettäisiin asiantuntijuus ja viestintäkomiteassa on se mahdollisuus, että ollaan tarkkailijana mukana, mutta päätöksentekoprosessissa tarkkailijat eivät yleensä voi olla mukana. No sitten kahdenvälisessä sopimuksessa Berekissä tilanne pysyy samanlaisena, tai tilanne pysyy samanlaisena Kuten sanoin tuossa aikaisemmin, Sveitsi on Berekissä tarkkailijana, mutta sitten neuvostossa ja viestintäkomiteassa kaikki tulee muuttumaan. No sitten vielä vapakauppasopimusskenaariossa kaikki voitaisiin menettää, kun ajatellaan asiantuntemusta, jota Britannia tässä kohtaa tuo Britannia ei siis enää voisi vaikuttaa asioihin. No sitten yhteenvetona tässä viimeisellä sivulla on joitakin tunnettuja vaikutuksia, joita Brexitillä on. Haluaisin vain korostaa sitä, että eh, vaikutusten taso vaikuttaa suuresti, tai eh, asioiden sopimuksen taso vaikuttaa suuresti näihin. Eli tässä on mahdollisuus eh, tehdä yhteistyötä eurooppalaisten ja Britannian sääntelyviranomaisten välillä, koska ne voivat olla yhteistyössä myöskin ei-eurooppalaisten sääntelyviranomaisten kanssa, joten tässä ei ole mitään suurta vaikutusta tässä suhteen. No sitten kun ajatellaan virallista työtä, esimerkiksi Berekin työssä tilanne on se, että tämä vaikuttaa kielteisesti kun assosiaatiosopimus heikentyy, assosiaatiosopimus Britannian ja EUn välillä. No sitten kun ajatellaan vaikutusta lainsäädäntöprosessin laatuun alusta lähtien, missä tahansa skenaariossa laatu tai Britannian tuoma lisäarvo menetettäisiin, koska se ei olisi enää jäsenvaltio. No sitten kun ajatellaan miten tämä vaikuttaa kokomin työn laatuun. Ensimmäisessä skenaariossa on mahdollista saada Britannia tarkkailijan asemaan, mutta missään muussa skenaariossa niin tämä ei olisi mahdollista. Heidän asiantuntemuksensa katoaisi. No sitten viimeisin, mutta ei vähäisin vaikutus olisi televiestintäpolitiikan ja asetuksen harmonisointi ja toin, tuohon tuon verkkovirta, verkkovierailuasetuksen esimerkiksi. Meidän täytyy pitää mielessämme, mitä Euroopan unionin viimeisen 15 vuoden aikana antoi kaikkensa harmonisoidakseen sääntelyprosessit, jotta se saisi paremman tilanteen aikaiseksi loppukäyttäjille. No nyt meillä on tilanne, niin kuin tässä Scott sanoi aikaisemmin, että jotkin asiat muuttuisivat. Minun näkemykseni mukaan tämä voisi olla verrattavissa esimerkiksi tämän hetkisen tilanteeseen Länsi-Balkanin talouksien kanssa. Euroopan unioni haluaa lähestyä niitä eh, esimerkiksi laskemaan hintoja ilman, että tuotaisiin lisätaakkaa sääntelyn osalta, mutta tälle ei ole oikeusperustaa. Eli joissakin näistä kaikissa skenaarioissa Britannia olisi samassa asemassa ja tämä voisi olla ongelmasta, kun ajatellaan VTO-sääntöjen rikkomista. Jos tilanne muuttuisi paljon ja kaikki olisi tällainen operaattoreiden käsissä, mikään sääntely ei olisi sitovaa Britannialle, joka saattaa vaikuttaa ainoastaan loppukäyttäjiin, vaan jopa myöskin yrityksiin, jotka ovat joko Euroopassa tai Britannian alueella. No minun henkilökohtainen näkemykseni näin yhteenvedonomaisesti on se, että kun ajatellaan asiantuntemuksen tasoa Britannian edustajien taholta, on aina ollut hyvin korkeatasoista ja se olisi menetys Euroopan unionille. No voidaanko se jotenkin kompensoida muiden jäsenvaltioiden tekemällä työllä tai eri järjestöjen kautta, niin valitettavasti se on tämän esityksen toimialan ulkopuolella. Joten kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Herra Jurjevic, jälleen kerran piditte puheajastani kiinni. Ja sitten viimeinen esitys. Kyseessä on professori Gerard Bogorel. Hän puhuu Brexitin vaikutuksesta EU27 innovaation ja 5Gn käyttöön. Ja hän on asiantuntija tässä asiassa. Hän on julkaissut paperin liittyen taajuuksiin, 5G-taajuuteen ja, taajuuteen, ja annan nyt puheenvuoron hänelle, olkaa hyvä. The, so the, um, well, uh, uh, uh. Kuten tiedätte, 5G on sekoitus teknologiaa, palveluita ja odotetaan, että se tulee vaikuttamaan laaja-alaisesti koko maailman teollisuuteen, varsinkin Euroopan teollisuuteen. Se on eräs keskeinen osa-alue unionin talous- ja teollisuuspolitiikassa. Brexitin vaikutukset ovat erityisen tärkeässä roolissa. Sanoisin, että vaikka teknologia on hyvinkin pitkälle maailmanlaajuista, mutta niin eh, täällä maantieto on sellainen, että Iso-Britannian ja EUn 27 jäsenvaltion välillä on useita eri alueita. Voidaan sanoa, että ei vaikutusta, positiivinen vaikutus, negatiivinen vaikutus. Tällaisia vaikutuksia on olemassa liittyen tähän Brexit-tilanteeseen. 5G, kuten sanoin, on sekoitus. Siihen liittyy standardeja, toimijoita, yrityksiä. Mm, tähän liittyy myös maantiede, missä nämä toimijat ovat, missä ovat tärkeimmät osaamisen keskukset, tuotannon keskukset, mitä tämä tarkoittaa koko Euroopan taloudelle standardeihin liittyen, niin sanoisin, että tässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia, mitä kenties tulee joidenkin toimijoiden vaikutusvaltaan, niin sanoisin, että kaikki jäsenvaltiot, 200 ja valtiota ovat mukana määrittelemässä 5G-teknologiaa Tätä määritellään usealla eri tasolla, kansainvälisellä tasolla, ITU-alueellisella, Euroopan sisällä. Tämä ei ole välttämättä suoraan EU, vaan tässä on CEPT, 3GP ja ETSI, niin ikään 3GP hiljattain teki melko pitkälle menevän järjestetarjouskilpailun 5G liittyen, joten tässä suhteellinen vaikutusvalta saattaa koko pienen kolaksen, mutta mitään merkittävää vaikutusta ei ole havaittavissa. Toisaalta kun katsotaan tutkimus- ja kehitystilannetta, niin tässä on hieman hajanainen kokonaiskuva. Horisontti 2020 osallistujat. Kävin läpi näitä eri hankkeita jotka ovat käsitelleet 5 g Katsoin yhdistyneen kuningaskunnan osallistujia, yliopistoja, erinomaisia kollegoja, hyvin kuuluisia kansainvälisiä yliopistoja, Surrey, Bristol, University College London, B, ET, British Telecom, BBC, Vodafone O2 mobiilioperaattoreista ja sitten teollistutkimuslaitoksia, jotka ovat yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja tämä on mielenkiintoista. Monet kansainväliset yritykset varmaankin kielisyystä johtajan ovat perustaneet Euroopan tutkimuslaitokset nimenomaan yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näiden joukossa on japanilaisia yrityksiä, kuten NEC, korealaisia yrityksiä, kuten Samsung, it- ja sitten IT Digital, yhdysvaltalainen yritys, BBC ja BT eivät ainakaan siirry mantereelle. Yliopistot pysyvät myös Britannialla ja Iso-Britanniassa, mutta Vodafone suurin operaattori on ostanut Liberty Globalin ja se tulee oman painopistealueensa siirtämään mantereen puolelle. Miten sitten O2, suuri mobiiliviraattori, yhdistyneessä kuningaskunnassa se on osa telefoniikkaa. Mikä on telefoniikan strategia? Panostaako se yhdistyneen kuningaskunnan yksikkö vai siirrytäänkö resurssit mantereen puolelle? Ja mitä tulee sitten YK on yhdistyneen kuningaskunnan tulkikorjaan tutkimuslaitoksiin. Japanilaiset, yhdysvaltalaiset tutkimuslaitokset, pysyvätkö ne yhdistyneessä kuningaskunnassa vai siirtyvätkö ne bonuksena 27 jäsenvaltion Euroopan unionille niin mantereen puolelle. Tämä on asia, josta voidaan keskustella, mutta siinä vaiheessa, kun Pandoran lipas aukeaa. Merkittävää liikehdintää tullaan oletettavasti näkemään tällä teollisuuden alalla. Mutta toisaalta, kuten kollega täällä mainitsi, tässä saattaa olla erilaisia järjestelyjä, joita järjestetään yhdistyneen kuningaskunnan tutkimuslaitokselle, että Israel-Sveitsimalli saattaa tulla kyseeseen, mutta tämä asia on syytä tuoda meidän neuvottelijoiden huomioon. Mitä tulee näihin teollisuuden toimijoihin, 5 g on suuri vaikutus useisiin eri teollisuuden aloihin, koska 5G tulee olemaan osa liikkuvuuden muutosta, autoteollisuuden muutosta, energiateollisuuden ja terveys, terveydenhoitoteollisuuden muutosta. Mutta kuten tältä kalvolta ilmenee, toimijat ovat melko lailla maailmanlaajuisia. Tämä ei liity yksinomaan Euroopan unionin autoteollisuus, kun luodaan standardeja niin se ylittää kansallisvaltioiden rajat. Mutta sikäli kun Euroopassa rakennetaan näitä infrastruktuureja, olisivat, että itseohjautuvat autot, niin voisivat ohjautua myös kanavan yli. Mutta tämä ei ole teollisuuden käsissä. Sitten tällaiset horisontaaliset teollisuuden toimijat. Tämä on mielenkiintoista, koska nämä mm, ovat mukana arvoketjuissa, logistiikassa, jotka ylittävät rajoja ja tätä ala ei ole tutkittu niinkään. No, me olemme sitä mieltä, että tuotanto voisi joissain skenaarioissa – kokee merkittävänkin vaikutuksen. Miten käy Sunderlandin Nissan-tehtaan? Onko mahdollista rakentaa auto Sunderlandissa? että mikäli auto rakennetaan Sunderlandissa, niin tässä nämä varaosat kulkevat 24 kertaa rajan yli, kun ne siirtyvät Sunderlandiin. Joten tämä logistiikkaketjun katkeaminen joissain skenaarioissa ja arvoketjujen ja logistiikan ylläpitämisen merkitys on tuotava myös meidän neuvottelijoiden tietoon. Mitä tulee tähän kytkettävyyteen, liitettävyyteen, olemme sitä mieltä, että uuden sukupolven teknologia, 5G, niin odotamme vihdoinkin, että luodaan digitaalisia huippuyrityksiä, eurooppalaisia digitaalisen alan huippuyrityksiä. Voidaan käyttää näitä olemassa olevia verkostoja rakennuspalikkoina. Tässä mm, sikäli mitä suuremmat resurssit, miten mä dataa, niin sen parempi. Ja tässä tapauksessa sanoisin, että mitä suuremmat esteet tulee EUn ja Iso-Britannian väliin, niin sen suuremmat vaikutukset molemmille osapuolille tästä koittuu. Ja sitten niin vetääkseni yhteen. Tämän keskustelun saatamme menettää hieman tämän vision suhteen, että EU on johtavassa roolissa 5G-teknologian suhteen. Ja Iso-Britanniassa siellä väitteet ovat ristiriidassa. Tämä tämä keskustelu on hieman ristiriidassa, tämä take back control, otetaan valta takaisin keskustelu ja sitten toisaalta nämä teollisuuden toimijat, kollegat, paljon lainsäädäntöä tullaan viemään läpi Iso-Britannian lainsäädäntöön, kävi miten kävi, joten jälleen kerran tämä parlamentti ja meidän neuvottelijat niin heidän tulisi tiedostaa nämä potentiaaliset vaikutukset. Kiitos. Sorry, thank you very much indeed. And again... Kiitoksia oikein paljon jälleen kerran myöskin siitä, että piditte puhua ajastani kiinni. Olemme kuulleet erittäin mielenkiintoisia alustuksia siitä, miten Brexit saattaa vaikuttaa ict ja politiikkaan Euroopan unionissa. Onko täällä joku, joka haluaisi esittää kysymyksiä tai kommentoida tässä kohtaa? Minä nyt sitten otan muutaman asian esille liittyen Irlantiin. Tämä aihe on hyvin tärkeä meille maana. Ja jotkin asiat, mitä otitte esille, ovat mielenkiintoisia. Mainitsitte, tai muutama teistä mainitsi Brexitin ja EUn osalta, että tämä olisi tällainen lose-lose-tilanne. Molemmat osapuolet häviävät. Mutta kumpi nyt sitten häviäisi enemmän, jos ei ole mitään koordinoitua sopimusta sille, että tilanne jatkuu mahdollisimman tiiviisti, niin kuin tällä hetkellä. Muutaman asian otan esille. Esimerkiksi verkkovierailu maksujen osalta, joita käsittelemme täällä Euroopan parlamentissakin. Kuka häviäisi eniten, jos yhdistynyskuningaskunta päättäisi, että se lähtee omille, omalle, omille teilleen, eikä noudata Euroopan unionin päätöksiä verkkovierailujen osalta. Ja sitten pari muuta kohtaa, jotka olivat mielestäni mielenkiintoisia, joka liittyy näihin eri sopimuksiin Norjan, Kanadan ja muiden kanssa. Miten tämä sopii nyt horisontti 2020 tilanteeseen. Pitäisikö yhdistyneen kuningaskunnan automaattisesti olla siinä osallisena, etenkin kun Israel, joka ei ole EU-jäsenvaltio, ja kuitenkin on siinä osallisena. Ja sitten kaiken huippuna, joka liittyy tähän poliittiseen keskusteluun, on se kysymys, mistä herra Barnier puhuu, eli tuo, että pyritään parhaat palat poimimaan. No, poliittisesta näkökulmasta tämä olisi ihanteellista ehkä EUlle ja Britannialle, mutta miten se sopii nyt siihen, että EU pysyisi yhtenäisenä ja että ulkopuolisilla jäsenillä ei olisi samoja mahdollisuuksia ja etuoikeuksia kuin EUn jäsenvaltioilla. Voitte puhua näistä kaikista, jos haluatte. No sitten tämä Privacy Shield, joka korvasi Safe Harborin. Olisiko tämäkin mahdollista yhdistyneen kuningaskunnan kanssa? Tätä meidän tulisi tarkastella Eli tässä siis muutama asia, jotka olivat mielestäni mielenkiintoisia. Sanotaan, että Britannia on ikään kuin väylä Yhdysvaltoihin. Voidaanko tämä korvata? Koska miten yhdistynyt kuningaskunta tai Lonto varsinkin voivat edelleenkin olla tuo yhdyskäyttävä EUsta Yhdysvaltoihin, jos se ei ole EU-jäsen. Tämä on mielestäni ristiriitaista. Jokin, eikö jokin muu kaupunki, esimerkiksi Berliini tai Pariisi, Tukholma, Amsterdam, kyllä varmasti joku näistä voisi sitten hoitaa sen tehtävän. Olen samaa mieltä siitä, että Britanniasta tulee hyvä peluri. Onko se yhtä hyvä myöskin ne tekoälyn osalta EUn ulkopuolella? Ja johtuuko tämä siitä, että kyseessä on siis Britannia? Sitä, että se on johtavassa asemassa tekoälyn osalta instituutiot ja yritykset. Ja tuleeko tämä sitten vähenemään Brexitin tuloksena? Tässä joitakin asioita, jotka halusin mainita. Ai niin, mainitsitte, viimeinen puhuja mainitsi, että kaikki saatetaan menettää. Kaikki? No ei varmastikaan. Se taisi olla herra Jurovic, joka näin sanoi. Ja sitten Pogorelille vielä mainitsitte kaikki nämä yritykset, Britanniassa Brexitin jälkeen. Tulevatko ne jäämään Britanniaan? Mainitsitte Vodafonein ja niin poispäin. Brexitin jälkeen tulevatko muuttamaan kotipaikkaansa. Ja sitten tuo e- englannin kieli, Irlanti ja Malta ovat englanninkielisiä ja suurin osa EU-sta tässä tämä kieliasia on niidenkin osalta mielenkiintoinen. Meidän pitäisi niitä hiukan tarkastella. Ehkä voitte antaa jotakin vastauksia, mutta tiedämme, kun jäsenillä on mahdollisuus näitä hiukan sulatella. Ja on hienoa, että nämä ovat kaikki yhdellä paperilla, niin varmasti tulee lisäkysymyksiä sitten myöhemmin. Mutta nyt annan teille mahdollisuuden vastata. Kiitos. I, I think I'd, I'd offer to go first. I think more than we're floating. Kiitos, minä voin vastata ensimmäisenä osa kysymyksistä tai siellä minulle. Ensinnäkin, mitä tulee tähän häviämiskysymykseen, kuka häviää eniten, niin kaikissa potentiaalisissa tilanteissa yhdistyneen kuningaskunnan tilanne on huonompi kuin 27 jäsenvaltion Euroopan. Kuinka suuri osa yhdistyneen kuningaskunnan kaupasta suuntautuu Eurooppaan ja toisinpäin? Kyllä yhdistynyt kuningaskunta menettää enemmän joissain tapauksissa tilanne voi olla merkitys. Ja tästä finanssipalveluteollisuuden alalta tulee, tämä tuottaa merkittävän osion Iso-Britannian BKTstä ja eräs asia, jonka he menettävät Brexitin myötä, niin on nimenomaan tämä teollisuuden ala. Tämä vaikuttaa jo finanssialan monet Lontoosen perustautuneet yritykset siirtyvät Frankfurtiin, Dubliniin, Amsterdamiin, ne ovat kaikki voittajia. Ja yhdistynyt kuningaskunta menettää sellaisen asian, joka on kantanut merkittävästi kortensa kekoon yhdistyneen kuningaskunnan talouden suhteen. Ja mitä tulee tähän matkustusasiaan, niin Iso-Britanniasta lähtee enemmän matkustajia Euroopan kuin toisinpäin. EU-yritysten neuvotteluvaltit ovat suuremmat. Se, että nämä verkkovierailujärjestelyt voivat pysyä voimassa, niin se on todennäköisempää. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa ylläpitää olemassa olevia roaming-järjestelyjä, verkkovirallijärjestelyjä, mutta yhdistynyt kuningaskunta varmasti menettää tässäkin. Jurovicilla saattaa olla tähän myös jotain nokan koputtamista. Yhdysvallat ja mitä tulee tähän horisontti 2020 asiaan, niin ei tässä automaattisesti pitäisi ottaa yhdistynyttä kuningaskuntaa mukaan. ETA-jäsenenä ETA-säännösten avulla olisi mahdollisuus, niin kutsuttu opt-in-mahdollisuus Horisontti 2020 jäseneksi, ja mikäli he siirtyvät ilman sopimusta ulos, ja mikäli on ainoastaan vapaakauppasopimus, niin sitten olisi allekirjoitettava Euroopan unionin kanssa assosiaatiosopimus, jossa sitoudutaan maksamaan eli tietty BKT-osuus. Ja näyttää siltä, että tässä on tehtävä päätös. Monet maat, joiden kanssa meillä voisi olla suhteet, niin onko tämä suhde enemmän yhteistyöhenkinen vai kilpailuhenkinen? Monissa skenaarioissa Iso-Britannian kanssa Brexitin jälkeen odotan, että yhteistyöhenkisyys saattaa voittaa, mutta mikäli tässä Brexit toteutuu ilman mitään sopimusta, mikäli yhdistynyt kuningaskunta halusi olla EUlle niin kutsuttu low cost kilpailija enemmän kuin yhteistyötoimija, niin sitten – tässä saattaisi toteutua tämä mainitsemani skenaario. Sitten Privacy Shield, jos miettii monikansallisia suuryrityksiä, joilla on eu ja Iso-Britanniassa toimipisteet, niin rajat ylittävä koordinaatio näyttäisi olevan tärkeässä roolissa. Ja mikäli ei ole jotain helppoa järjestelyä henkilötietojen siirrolle, kuten nykyään on, niin sitten tullaan häviämään molemmilla, molemmilla puolin kanava on myös EU-jäsenvaltioiden edun mukaista, että pidetään voimassa olemassa olevan GDPRn kaltainen säännöstö. Mikäli oikeus... Olisi tärkeää, että tässä olisi Privacy Shield-tyyppinen järjestely, mutta olisi hyvä, että olisi jokin vahvempi väline. Privacy Shield on itse asiassa melko heikko väline. Se vaatii hyvää tahtoa molemmilta puolin. Ja se, mikä suhtautuminen nykyisessä Yhdysvaltain hallinnossa tähän on, niin on vaikea sanoa. Monet jäsenvaltiot halusivat vastaanottaa näitä toimijoita. Irlanti, Malta ovat hyvässä asemassa. Saksassa, Ranskassa on paljon hyviä englannin puhujia. Monet hollantilaiset puhuvat paremmin englantia kuin minä, ja nyt voin varmastikin luovuttaa puheenvuoroni kollegalle, jolla on myös varmasti paljon vastattavaa. Thank you. Uh, I will start with this one. Kiitos. Lähden liikkeelle tästä, että kaikki voidaan menettää. Koko esityksen tarkoitus oli katsoa vaikutusta EUn 27 jäsenvaltion ja yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista. Eli tässä kun puhun siitä, että kaikki menetetään, tarkoitin sääntelykokemusta – jota yhdistyneessä kuningaskunnassa on kerätty ennen muita maita. Se menetettäisiin, mutta menetys voidaan nähdä monemmin puolin. Eli jos erotaan niin, ettei yhteyksiä enää ole, niin ei voida käyttää asiantuntemusta, jota olisi siellä käytössä. Joten siinä mielessä, jos yhteistyötä ei enää olisi, niin ei olisi siis yhteistyötä. Sitä tarkoitin, että kun sanoin, että kaikki voitaisiin menettää, en tarkoittanut sitä, että, että menetetään kaikki yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muussa jäljelle jäävässä EU-ssa. Henkilökohtaisesti, jos pohtisin, kuka menettäisi eniten, niin ajattelisin, että loppukäyttäjät. Loppukäyttäjät sekä yhdistyneessä kuningaskunnassa että EUn jäsenvaltioissa. Ennen roaming-sääntöjä vuodelta 2007. Kaikki toimi markkinaperiaatteiden mukaisesti. Ja minusta tuntuu, että voimme joutua tilanteeseen, jossa televiestintä aloilla on erilaisia sopimuksia yhdistyneen kuningaskunnan ja suurempien maiden kanssa, jossa on samantyyppistä viestinnän määrää – Eli näin voitaisiin menettää joistain maista enemmän verkkovierailujen osalta. Omassa maassani meillä on paljon turisteja, myös brittituristeja. Ja jos verkkovierailusäännöt eivät olisi enää sitovia, voisi käydä niin, että Kroatiaan tulevat turistit eivät voisi käyttää palveluitaan kuten kotona. Tarkoitan brittituristeja tässä. Sama tilanne, kun itse lähden Lontooseen, Joten minusta tuntuu, että loppujen lopuksi loppukäyttäjät olisivat niitä, jotka kärsisivät enemmän. Mutta tässä luvut ovat tärkeitä kahden maan välinen liikenne. Jos sitä on yhtä paljon, onko se tasapainossa, silloin ehkä pyrittäisiin alentamaan hintaa tai jättämään samalle tasolle kuin millä ollaan tänään. Kiitos. thank you, Mr. Chairman. Uh, while we're on roaming, if I could just add a word. Niin, jos voisin lisätä verkkovierailua Mä sen vielä pienen asian. Sveitsi on samassa tilanteessa. Se osallistuu BEREC-tilastoihin, mutta se ei ole mukana – näissä verkkovierailusopimuksissa sveitsiläiset maksavat enemmän kuin eurooppalaiset. Yhdistynyt kuningaskunta olisi välttämättä, mutta kysymys kuuluu, kuinka he tuvat, tulevat onnistumaan tässä. Kiitos. Muutama kommentti tuosta portista kohti Yhdysvaltoja. Tiukan Brexitin jälkeen olisi hankala olla tällainen käytävä tai portti Yhdysvaltojen suuntaan eli digitaalisten sisämarkkinoiden hylkääminen kokonaan. En oikein pysty kuvittelemaan, että näin kävisi, kun ajatellaan yhdistyneen kuningaskunnan asemaa tällä alalla. Se olisi todella typerää. Joten uskon, että tulos on hiukan pehmeämpi. Luultavasti yhdistynyt kuningaskunta haluaisi olla edelleen tärkeä toimipaikka tällaisille startup-yrityksille – No siellä on rahaa ja Euroopassa on osaamista. Jos sinne ei osaamista saada, niin yhdistynyt kuningaskunta ei voi selvetä. Ja me menetämme paljon tärkeää pontta tässä kysymyksessä. 5G myös ajoitus on totta kai tärkeä. Ja sen me olemme kaikki mukana tekemässä saman suuntaista työtä. Emme voi edetä. Uskoisin, että lopulta yhdistynyt kuningaskunta löytää yhteistyön muodot. Mitä muuta en voi kuvitella, se olisi aivan hölmöä. Mutta ajankohtien osalta tämä ei ole hyvä tilanne. Ja tekailyn osalta sama tutkimus ja kehitys on ehkä helpoin selvitettävä. Tässä on esimerkkejä. Tutkimus ja kehitys linkit ovat EUn etujen mukaisia, samoin yhdistyneen kuningaskunnan, joten uskon, että tässä luultavasti vain jatketaan hienon kumppanuuden muodossa. En näe tässä mitään muita mahdollisuuksia. Okay. Hyvin myönteistä. Hyvä sitten vielä Gerard saa viimeisen puheenvuoron. The, um... Hyvin lyhyesti. Kun ajatellaan 5G-teknologiaa yleisesti ottaen, niin mittakaava on tässä merkittävässä roolissa. Kuten kollega sanoi, vaikka menettää 20 prosenttia EU-väestöstä, 12 prosenttia EU-markkinoista periaatteessa, jos yksinkertaistaa, niin ei tämä ole hyvä asia 27 jäsenvaltion EUlle, mutta tämä tilanne on vielä huonompi yhdistyneelle kuningaskunnalle mittakaavaan tässä avainasiassa. Ja sitten tämä maantiede. Maantiede on sellainen, että että tässä merkittävästi tullaan siirtymään yhdistyneestä kuningaskunnasta EU-jäsenvaltioihin. Minun on vaikea edes tässä, että yhdistyneestä kuningaskunnasta tulisi tuotanto halpamaa, niin en usko, että se oli johtoasemassa, mitä tulee laitteistojen teknologian tuotantoon. En usko, että yhdistynyt kuningaskunta voisi kilpailla Samsungin Applen kanssa esimerkiksi. Minä näen, että nämä resurssit siirtyvät yhdistyneestä kuningaskunnasta mantereelle. Tämä näyttää todennäköiseltä tapahtumaketjulta. En tiedä, mitkä ovat sitten näitä todennäköisiä kohteita. Näissä neuvotteluissa kyseessä on globaali kokonaisuus, niin halutaanko hyväksyä tämä tieteeseen kohdistuva rusinat pullasta malli? Me tieteilijät haluaisimme jatkaa yhteistyötä yhdistyneen kuningaskunnan kollegojen kanssa, kenties lahjana yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle tätä ei haluta suoda. On tärkeää, että neuvottelijat ovat valaistuneita. Tässä tulee olemaan vaikea lehmänkauppaa. Ottaakseni vahvan esimerkin näistä dilemmoista, joita EU:ssa on, niin ajatellaanpa Galileoa. Tiedän, että komissio tulee seuraamaan Galileo-asian etenemistä ja tämä valiokunta tulee seuraamaan Galileo-asian etenemistä syksyn aikana. Tässä on vaikeita päätöksiä, joita on tehtävä. Halutaanko yhdistynyt kuningaskunta maksaa 12 miljardia euroa, mutta yhdistyneen kuningaskunnan tutkimuslaitokset ovat 40 miljardia euroa, joten Tämä on selkä huluttaa Yhdysvaltain EUn e jäsenvaltioille, mutta toisaalta mitä suurempi satelliittijärjestelmä, sen tehokkaampi se on, mikäli menetään yhdistynyt kuningaskunta, tai mikäli yhdistynyt kuningaskunta menetään Galileo, niin tähän, tässä saattaa olla poliittisia ulottuvuuksia, puolustusulottuvuus, joka vaikuttaa tähän. Nämä ovat erittäin vaikeita dilemmoja, ja tässä on suuria lehmänkauppoja edessä. Thank you very much. Erinomaista. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia jokaiselle asiantuntijallemme heidän asiantuntevista alustuksistaan. Tämä on hyvin arvokasta näissä keskusteluissa ja näyttää, että mihin suuntaan meidän täytyy mennä näissä keskusteluissa. Hyvä pohja myöskin päätöksenteolle. Olen varma, että kollegani parlamentissa mielelläni ottavat nämä huomioon, kun asiassa etenemme Kiitokset herra Markusille, Koteringille, Jurjevicille ja Pogorelle. Todellakin arvostamme sitä, että tulitte tänään tänne ja teitte paljon työtä ja valmistelitte tätä. Ja nämä melko hankalatkin asiakat saitte esitettyä meille hyvin järkevällä käytännönläheisellä tavalla. Kaikki varmasti ymmärsivät nämä. Tämä on hyvä osoitus viestintätaidoista. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt sitten pääsemme viimeisiin kohtiin esityslistalla. Mitään muita asioita ei nähtävästi ole. Seuraava kokous pidetään heinäkuun 9. kello 15.18.30 ja 10. heinäkuuta kello 9.12.30 ja 14.30.18.30. Näin ollen kokous on päättynyt. Kiitoksia oikein paljon.